Guten Morgen, wir... Hyvää huomenta. Kokouksemme jatkuu jälleen. Tervetuloa talousarvion valvontavaliokunnan kokoukseen. Tänään esityslistalla ovat virastot, mutta tätä ennen meillä on vielä äänestys. Esityslista on teille toimitettu, siihen ei huomioita ole. Cont News-lehdessähän sieltä näette, mitkä kielet ovat käytössä. Tämä kokous lähetetään suorana lähetyksellä internetin kautta. Ja nyt voimmekin sitten kollega Jaborin mietinnöstä toimittaa äänestyksen. Haluaako esittelijä käyttää vielä ensin puheenvuoron? Ah, vielä yksi lisäys esityslistaan liittyen. Äänestys Pirinskin äänestys EIPstä lykätään johonkin tulevaan kokoukseen. Sen äänestyslista ei ole vielä valmis, koska mm, viime hetkellä eilen vielä hiottiin kompromisseja. No niin, ei puheenvuoropyyntöjä, joten voimme siirtyä välittömästi äänestykseen. Ja, olkaa hyvä. But, uh, the... Niin, anteeksi, mutta syy lykkäykseen kun kysymys on äänestyksestä ja EIP-vuosikertomuksesta. Teknisesti katsoen tuo luettelo ei välttämättä ole valmis, mutta koska täysistuntoäänestystä on lykätty myöskin kuukaudella maaliskuusta huhtikuuhun, varjoesittelijät ovat pyytäneet lisäaikaa, jotta voisimme jatkaa neuvotteluita ja päästä useampiin kompromissitarkistuksen. Mitä ongelmaa tässä luettelon antamassa teille tänään ei ollut, mutta toivomme parantavamme tilannetta huomattavasti. No sepä on mukava kuulla. Kiitos paljon. Hyvä. Asiat hoituvat varmasti omalla painollaan. Mennäänpä sitten äänestykseen. Äänestykseen äänestämme näistä harmaista kohdista vain siinä tapauksessa, että valkoiset eivät mene läpi. Toimitetaan nyt ensin koeäänestys. Katsotaan montako kollegaa ovat paikalla. Painakaa nyt jotakin. Hyvä. Testiäänestys päättyy. 23 ääntä tällä hetkellä käytössä. Kompromissi 1. Äänet puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten regi 6 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta. Ensimmäinen osa juu aivan niin. Puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää, tarkistetaanpa tämä nyt kuitenkin. Täytyy selvittää nämä enemmistöt täällä. Siis tarkistus 10 toinen osa. Koneäänestys on alkanut. Ja äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Näin siirrymmekin tarkistuksen kolmanteen, 10 kolmanteen osaan puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten inta 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta 2, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta 1, kolmas osa, hän sanoo puheenjohtaja puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta 1, 4, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Afko 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 19 toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Tarkistus 23 puolesta. Kahdessa osassa sekin ensimmäinen osa 23 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. 23 toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 23 kolmas osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty hylätty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan. Tarkistetaanpa tämä koneellisesti 35. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 36 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan tämäkin 36. Äänestys on päättynyt. No niin, tasa äänin hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 40 puolesta vastaan tyhjää. Tarstaan tämäkin. 40. Päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Inta 7 toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Afko 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Afko 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Afko 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 201. ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 57 toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Luulen, että hylättiin. Tarkistetaan kuitenkin varmuuden vuoksi. 57 toinen osa. Luulen, että hylättiin. Ei kun luulen, että hyväksyttiin. Hyväksyttiinhän se, suottahan anteeksi. Hyvä. 58 puolesta vastaan. Tyhjää. 58 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 59 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan 59kin vielä nopeasti. Vaikea sanoa. No, kyllä se hyväksyttiin. Yhden äänen enemmistöllä. Regi kolme puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Regi seitsemän puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Regi yhdeksän ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Toinen osa sitä ei ollutkaan. Jaaha, tarkistus 60 puolesta vastaan. tyhjää Hylätty. No voimme tuon 60 vielä tarkistaakin koneellisesti varmuuden vuoksi. Äänestys on päättynyt, hyväksytty. Suotaan anteeksi, joskus täältä on hyvin vaikea nähdä. Ei kun äh, hylätty Korean puheenjohtaja. Abgelehnt. Kompromiss 9. Kompromissi 9 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 72 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus regi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 74 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan. Tarkistetaanpa. 81. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tasa äänin. Lipe 7 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Onko 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty? Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus esittelijältä puolesta niin, vastustaako joku äänestämistä siitä? Se on kirjallisesti teille toimitettu. Ei, joten voimme äänestää puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 87. Mm, näin suullisesti muutettuna puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 88 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Regi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 89 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1, Joonan tason kappaleet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Libe F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, libe G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, libe H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, regi 1 onkin jo katettu samoin kuin nämä loput. Ne onkin katettu kompromisseissa, joten voimme toimittaa loppuäänestyksen nimenhuutoäänestyksenä niin kuin aina. Äänestys on alkanut. Mm, yksi kortti on vielä koneessa, mutta ääntä ei annettu. Äänestys on päättynyt hyväksyttyä, niin 21 puolesta yksi vastaan onnittelut esittelijälle. Näin tämä äänestys tuli toimitettua. Harvoinpa näin monet muut valiokunnat ovat osallistuneet tähän työhön piffistä. Erinomainen asia. Hienoa. Seuraava esityslistan kohta, kohta viisi virastojen sekä yhteisyritysten vastuuvapaus. Ja nyt toivotan lämpimästi tervetulleeksi virastojen edustajat, yhteisyritysten edustajat. Onpa mukavaa tavata teitä. Tämä on meille hyvin tärkeä tilaisuus. Pyrimme aina saamaan lisätietoa teidän työstänne ja sen sujumisesta, koska te toimitte hajautetusti Brysselin ulkopuolella. On erittäin mukava saada tavata teitä. Tilintarkastustuomioistuimen vastuujäsen Engalia on myös paikalla. Hänen jälkeensä puhuu Menendez Valdes, joka on Eurofoundin eh, virastojen välisen verkostojen koordinoinnista vastuussa tällä hetkellä. Ja sitten puheenvuoron saa esittelijämme edustaja Vaughan. Mutta ensin tilintarkastustuomioistuin, olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Ja kiitoksia arvoisat jäsenet ja hyvät läsnä olevat vieraat. Tuomioistuimen näkemys tiliemme oikeudenmukaisuudesta ja niiden pohjalla olevien siirtojen oikeudenmukaisuudesta on kysymys, on hajautetuista virastoista ja muista Euroopan unionin elimistä löytyy näistä 41 erityiskertomuksesta, jota on julkaistu 31.12.2014. Nämä kertomukset kattavat 32 sääntelyvirastoa, 6 toimeenpanavaa virastoa, Euratomin ja Euroopan innovointi- ja teknologiainstituutin, kuten myöskin Europolin eläkerahaston. Tämä vuosikertomus yhdessä yhteenvedon kanssa julkaistiin virallisessa lehdessä. Me pidämme näitä eurooppalaisia virastoja erittäin näkyvinä. Niillä on tärkeä tehtävä, kun ne valmistelevat ja täytäntöönpanevat Euroopan unionin politiikkaa ja strategioita. Samalla ne vahvistavat yhteistyötä Euroopan unionin kansallisten hallitusten, yksityisen sektorin ja yliopistomaailman välillä, erityisesti tutkimus- ja kehitystyössä. Ne vaikuttavat myös politiikkaan ja sen muotoiluun, kuten myöskin ohjelmien täytäntöönpanoon tärkeillä alueilla, Euroopan kansallisilla tärkeillä alueilla. Varahoitopuolelta katsottuna kokonaisbudjetti oli oli 1,9 miljoonaa euroa puheenjohtaja keskeyttää. Olen pahoillani, täällä salissa on nyt aikamoinen hälinä. Nyt pyytäisin kyllä nämä yksityiskeskustelut päättämään. Olkaa hyvä, voitte jatkaa. Financial perspective, the agency's total budget... Kokonaisbudjetti vuodelle 2014 oli 1,9 miljardia euroa tai 1,4 prosenttia yleisbudjetista vuodelta 2014. Noin 1,2 miljardia euroa tulee Euroopan komission tuista ja loput erilaisista maksuista ja muista lähteistä. Ensimmäistä kertaa vuosittaiset tilit tarkastettiin ulkoisten tarkastajien toimesta varautua asetuksen 2048 säännöksen mukaisesti kun katsottiin tilejä, otettiin huomioon tämä työ ja samoin myös tarkastettujen näkemykset vastauksena tarkastajien kysymyksille. Olemme tarkastelleet tätä kansainvälisten tilintarkastustandardien puitteissa ja olemme olleet sitä mieltä, että se tarjoaa meille riittävästi vakuuksia, jotta voimme itse esittää näkemyksemme tilien luotettavuudesta. Kun puhutaan tilien luotettavuudesta, tuomioistuin on ollut sitä mieltä, että kaikki 41 virastoa edustavat oikeudenmukaisesti omaa mm, tilannettaan vuoden 2014 loppuun mennessä. Meidän täytyy kiinnittää huomiomme kahteen asiaan, kun puhutaan näiden tilien luotettavuudesta. Sellaiset virastot, jotka oikeudenvapauden ja turvallisuuden alulla hoitavat suuria tietoteknisiä järjestelmiä, viittaamme konkreettisiin tuloihin, jotka liittyvät siirtojen oikeudenmukaisuuteen, josta komissio, jota komissio aiemmin käsitteli. Kun puhutaan Europolin eläkerahastosta, olemme huomauttaneet tilien valmistelussa olettamuksesta, että tässä on käynnissä oleva operaatio ja sen likvidointia tällä hetkellä arvioidaan. Lisäksi tilintarkastajamme tekivät päätelmän, että kaikkien 41 viraston kohdalla siirrot, jotka liittyvät niiden tileihin 31.12.2014 asti, ovat säännönmukaisia ja laillisia kaikissa aineellisissa muodoissaan. Meidän mielestämme on kannattanut painottaa näitä kysymyksiä, varsinkin Innovointi- teknologian instituution kohdalla, kun katsotaan niitä kattoja, jotka liittyvät rahoitusosuukseen kikseille, eli näille innovointiyhteisöille. Tuota kattoa tulee todellakin noudattaa sen työn puitteissa, jota teemme vuoden 2015 siirtojen kohdalla. Kaikissa näissä mietinnössä olemme esittäneet 79 kommenttia. Ne kattavat eri alueet mukaan lukien säännönmukaisuus siirroissa, tilien luotettavuus, sisäiset tarkistukset, budjetinhallinnointi ja muut kysymykset. Nämä kommentit eivät kyseenalaista tuomioistuimen näkemyksiä. Yleisesti ottaen voidaan todeta, että olemme huomioineet, että sisäistä tarkastusta on parannettu, vaikka tiettyjä heikkouksia tunnustettiinkin apurahojen valvonnassa useissa virastoissa. Sitten puhuttiin useista siirroista ja peruutuksista. Kuitenkin vain harvoissa tapauksissa olemme erityisesti ottaneet esille suunnittelun ja valvonnan parantamisen budjetin Olemme myös korostaneet tilanteita, jotka liittyvät säännönmukaisuuteen, jotka vaikuttavat julkisen hankintojen prosesseihin tietyissä virastoissa. 19 virastoa on tehnyt väärinlaskennan palkoissa, mikä on johtanut siihen, että jotkut henkilöstöstä ovat saaneet liian vähän palkkaa, mutta tähän puututaan vähitellen. Yhden viraston tapauksessa olemme ottaneet esille asian, joka koskee pilvipalveluiden käyttöä suhteessa tiettyihin etuoikeuksiin, joita yhteisö tarjoaa. Tämä asia saattaa muodostua yhä oleellisemmaksi, kun yhä useampi virasto käyttää tämän kaltaisia palveluita tulevaisuudessa. Yhteenvetona haluan todeta, että virastot ovat ryhtyneet korjaaviin toimiin vastauksena tuomioistuimen kommenteille edellisinä vuosina ja olemme saaneet nähdä parannuksia näillä kyseisillä alueilla. Haluan hyödyntää tätä tilannetta kertoakseni teille, että tarkastus, joka koskee apurahojen myöntämistä tietyissä virastoissa on käynnissä. Ja erityiskertomus on tarkoitus julkaista tämän vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja vielen Dank für den komprimierten Bericht über Kiitoksia Meillähän on jo aika vaikuttava joukko näitä virastoja ja Menendez Valdes puhuu nyt siis meille virastojen nimissä. Olkaa hyvä. Thank you very much, eh, Madam Chair, um, Vice Chair. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minulle on suuri kunnia saada olla täällä puhumassa virastojen verkoston nimissä, kun puhutaan vuoden 2014 vastuuvapauden myöntämisestä. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää ja ö, ähm, valiokunnan jäseniä aivan erinomaista yhteistyöstä ja myös tämän valiokunnan sihteeristöä. Virastojen verkosto, kuten tiedätte, on epämuodollinen virastojen ja yhteisyritysten muodostelma, jonka avulla koordinoidaan meidän kantojamme ja me myös asiantuntemusta. Tämänhetkinen jäsenmäärä on 42 ja meillä on kaksi uutta elintä jotka myös liittyvät meihin. Näin aluksi haluaisin kiinnittää huomionne äskettäisiin kehityskulkuihin, kun kysymys on virastojen vastauksista näihin kysymyksiin, jotka koskevat horisontaalista verkostoa. Virastot tekevät nyt yhteistyötä sekä keskenään että komission kanssa lähemmässä yhteistyössä kuin koskaan ennen. Tämän on saanut aikaiseksi yhteinen lähestymistapa, totta, mutta myös se, että on pyritty lisäämään tehokkuutta ja suorituskykyä aikana, jolloin meillä on budjettirajoitteita sekä toimielimissä että virastoissa. Kun virastojen valvontajärjestelmät ovat pitkään pohjautuneet suoriteperusteiseen kirjanpitoon, hyvin moni niistä on nyt jo loppujen lopuksi ottamassa käyttöönsä Sysperin henkilöstövoimavarojen alustanaan. Tämän seurauksena harmonisoidaan useita prosesseja. Se helpottaa myöskin valtavasti palveluiden käyttöä ja rekrytointia, kuten myöskin hallinnointia. Pitkän aikavälin vaikutukset johtavat siihen, että virastot lähentyvät toinen toistaan ja sitä ei tulisi aliarvioida. Kysymys ei ole kuitenkaan pelkästään hallinnollisesta puolesta, vaan virastojen pääjohtajat ovat pyrkineet nimenomaiseen lähempään yhteistyöhön. Joulukuussa Dublinissa hyväksyttiin uusi strategiaohjelma ensimmäistä kertaa koskaan. Kolme korkean tason työryhmää otettiin käyttöön ja ne käsittelivät yhteisiä palveluita, yhteistä, yhteisten arvojen luomista ja tiedotusta ulospäin. Ensimmäiset toimet täytäntöpantiin vuoden 2016 alaisuudesta sisämarkkinoiden harmonisointiviraston toimesta ja se aloittaa työnsä siis ensi maaliskuussa. Tietojenjakovirastojen kautta ö, tapahtuu jo usealla eri tasolla hankintasuunnitelmista ja prosesseista, tietojen jako erilaisissa rakennusprojekteissa ja sisäisen tarkistuksen parissa. Operationaalisemmalla tasolla sisämarkkinoiden harmonisointivirasto ja Europol tekevät yhteistyötä tekijänoikeuksien suojaamiseksi. CDFOP ja Eurofound arvioivat yhteisyrityksiä ja virastot, jotka toimivat oikeusisäisyyden alalla, ovat institutionalisoineet yhteistyönsä. Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä. Lisäyksityiskohtia löydätte virastojen vastauksesta esimerkiksi sivuilla 15 ja 16. Valitettavasti täytyy kertoa, että on myös olemassa alue, jossa erittäin tehokas palveluiden yhdistäminen käännettiin päälailleen, joka on johtanut yli puolen miljoonan kuluihin eurooppalaisille veronmaksajille. Viittaan tässä siihen, että on otettu käyttöön ulkoinen tarkastuspalvelu sen palvelun sijaan, jota tilintarkastustuomioistuin hoiti erittäin tehokkaasti. Näin ollen hankintojen ja hallinnoinnin ulkoistaminen pakotettiin virastoille ja näin siitä syntyi yli puolen miljoonan kulut, kuten mainitsin. Ja vaikuttaa siltä, että tämä kustannukset vain kasvavat tulevina vuosina, kun olemme arvioineet, miten vuoden 2014 tilejä arvioidaan. Selkeästi tätä ei voida millään objektiivisella tasolla pitää tehokkuuden lisäämisenä. Haluaisimme ehdottaa, että tällainen järjestely otettaisiin uudelleen harkintaan ja sitä tarkasteltaisiin suhteessa tilintarkastustuomioistuimen tarjoamiin palveluihin. Ehkäpä ensi kerran, kun varainhoitoasetusta muokataan, voimme korjata tämän tilanteen. Kun puhutaan tilintarkastustuomioistuimesta, kuulimme Louis Galean kertomuksen haluan ehdottomasti painottaa sitä, että arvioimme arvostamme voimakkaasti tilintarkastustuomioistuimen työtä. En sano sitä siitä syystä e, pelkästään, että huomautusten määrä laski uudelleen. 123 vuonna 2012, 97 vuonna 2013 ja nyt määrä on vain 79 vuonna 2014. Tietysti tällainen melkein 40 prosentin lasku tekee meistä ylpeitä, ylpeitä siitä, millä tavalla virastot ovat edenneet ja siitä, että meillä on konkreettinen todiste siitä, miten tietojen jako ja yhteistyö on kannattanut. Se on selkeä yksi tekijä, joka on johtanut tähän erittäin huomattavaan huomautusten määrän vähentämiseen. Jos katsotaan näitä 79 huomautusta, jotka olemme saaneet, 44 niitä, niistä liittyivät niin sanottuihin määrärahojen siirtoihin. Ja tuomioistuin on huomioinut ne ja todennut, että ne ovat usein seurausta sellaisista tapahtumista, joihin virastot eivät voi vaikuttaa. Esimerkiksi laskut tai kululaskelmat, joita ei ole vielä saatu vuoden loppuun mennessä, tai jotka liittyvät toimintojen, hankintasuunnitelmien tai hankkeiden monivuotiseen luonteeseen. Edeltäjäni kuvaili tätä tilannetta viime vuonna täällä kuulemisessa systeemisenä ongelmana. Ja jotta siihen puututtaisiin, tämän valiokunnan puheenjohtaja yhdessä verkostojen kanssa on järjestänyt työpajan tästä asiasta 17.11. viime vuonna. Siinä oli mukana kontijäseniä, alkuvainen puheenjohtaja, valtio, komissio ja tilintarkastustuomioistuin. Tilintarkastustuomioistuin on aivan selväksi tehnyt sen, että se aikoo raportoida sellaisista tapauksista, joissa nämä siirrot ovat sen mielestä ongelmallisia. Samalla tuomioistuin on korostanut sitä, että näiden siirtojen luonne sinänsä ei ole ongelmallinen. Olemme luottavaisia sen suhteen, että tällainen lähestymistapa, jonka avulla erotellaan paremmin ongelmalliset, suunnittelemattomat siirrot toisista, on hyvin oikeutettu ja sen tulisi kaikkien sidosryhmien hyväksyä tässä vastuuvapausprosessissa. Kollegani täällä tänään ovat täysin käytettävissä niin myöskin vastatakseen kysymyksiinne ja selvittäkseen näitä kom- tuomioistuimen kommentteja joko tätä yleisluonteista tai näitä yksittäisiä, joita on mainittu. Verkoston toiminto, toiminnoista kes, kertova mietintöni päättyy siihen, että kerron siitä, millä tavalla tiekartasta on täytäntöönpanto. Viime vuoden helmikuun kertomus osoitti, että täytäntöönpanotaso oli 96 prosentissa Tänä päivänä olemme 99 prosentissa, ja jäljellä jäävä 1 prosentti liittyy yhteisiin hankintoihin isäntäjäsenvaltioiden kanssa. Ja Eurofoundin kanssa olemme saaneet oman sopimuksen solmittua Irlannissa ähm, marraskuussa 2015. Eli jopa tälläkään alueella, jossa edistys ei pelkästään riipu hyvästä tahdosta, asiat ovat siirtymässä oikeaan suuntaan. Tämä on erityisen totta, kun katsotaan kahta aluetta, jotka ovat erityisen huolestuttavia parlamentille ja mielenkiintoisia parlamentille. Kaikki paitsi neljä virasta on nyt hyväksynyt petosten vastaisen politiikan ja neljä jäljellä jäänyttä aikovat näin tehdä vuoden 2016 aikana. Sama koskee myös eturistiriitapolitiikkaa. Kaikilla virastoilla on nyt oma säännöstönsä tällä alueella. Tässä yhteydessä haluaisin myös ottaa esille varoituksen sanan. Se koskee kriittisiä kommentteja, jotka, joka koski näitä ulkoisia tarkastusjärjestelyjä. Se, että yhteisessä lähestymistavassa vaaditaan uudistettuja ö, henkilöstösäännöksiä ja varahoitoasetusta ei ole toteutunut oikealla tavalla. Lisäksi uudet säännökset, jotka koskevat henkilöstöä, eivät ole johtaneet työtaakan vähenemiseen. Siitä syystä haluaisimme vedota budjettiviranomaisen, että kaikissa uusissa asetusten tarkasteluissa hyödynnettäisiin täysin virastojen kokemusta tässä suhteessa. Haluaisin päättää esitykseni ilmaisten kiitokseni kaikille teille tuestanne ja kiinnostuksestanne virastoihin. Kysymysten määrä verkostolle ja yksittäisille virastoille on kasvanut viidestä kysymyksestä vuonna 2011 113 tänä vuonna. Yleisluontoisia ja yksityiskohtaisia kysymyksiä olemme pyrkineet vastaamaan. Usein tuntien ajan 500-sivuinen asiakirja, jonka olette saanut, on, on siis koostettu ja Toivottavasti se tarjoaa teille kattavan näkemyksen ja katsauksen EU-virastojen monimuotoiseen maailmaan ja että sen sisällöstä on hyötyä teidän työllenne täällä valiokunnassa. Täällä olemme kuitenkin tänään vastataksemme kaikkiin mahdollisiin muihin kysymyksiin, joita teillä on, ja olemme käytettävissä ne myös sen jälkeen, kun kuulemistilaisuus on päättynyt. Kiitoksia. Kiitokset tästä kattavasta katsauksesta olisi ihan hyvä, jos me voisimme lähettää tämän puheen kaikille jäsenille, koska tämä on sen verran hyvä katsaus. Sitten esittelijä Derek Vaughan, ole hyvä. Yeah, uh, uh thank you, Chair. Can I start off by... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa kiittämällä tilintarkastustuomioistuinta heidän raporteistaan ja esityksistään tänään, samoin kuin luonnollisesti Eurofundin puheenjohtaja sitä tähän puhui virastojen puolesta ja nimissä ja että he antoivat vastauksen kaikkiin näihin kysymyksiin, joita esitimme. Minä tähän puheenvuoroni aluksi haluaisin myös kiittää virastoja sitä tärkeästä roolista, joka niillä on, kun täytäntöön pannaan EUn eri politiikkoja ja sekä sitä vaikutuksesta, eh, joka heillä on EUn kansalaisten elämään. Me emme aina tätä eh, sano sitä ääneen, varsinkin budjetivalvontavaliokunnassa valiokunnassa vastuuvapausprosessissa unohdamme oikeastaan sen, että te tarjoatte myös paljon tärkeitä palveluita, eli nyt sanoisin heti tähän puheenvuoroni alkuun. Tänä vuonna ei ole mitään erillisiä lausuntoja virastoista, en muista koska tämä oli viime. Tämä lienee hyvä uutinen virastoille. Tilintarkastustuomioistuin sanoi myös, että tänä vuonna on vähemmän ongelmia virastojen kanssa vastuuvapauden myöntämisen suhteen kuin aikaisempina vuosina. Tämä on kaikki positiivista. Ikävä kyllä oli kuitenkin kaksi virastoa, jolle on annettu huomautus. ETI ja EU-lisä ovat äh, saaneet tällaisen äh, huomautuksen. Se on tällainen äh, huomautus, jos tapahtuu jotakin, mikä ei ole normaalia. Mutta siitä huolimatta ne eivät, tai siis ne ovat saaneet tiettyjä huomautuksia. Ja mikä nyt sitten on ollut tämän Emphasis of Matter-huomautuksen taustalla, niin nämä kaksi virastoa joutuvat tätä käsittelemään EIT eli Innovaatioteknologiainstituutti saa esitellä ja selittää tilanteen ja vastata kysymyksiin ja EU-lisassa on kysymys lähellä maksujen siirroista vuodelta 2013 viraston tilille. Ja kun me saamme puheenvuoron EU-lissan edustajalta, niin he varmasti voivat tähän vastata. Kaikki virastot, kaikille virastoille on paljon yhteisiä asioita. Yksi ovat nämä siirrot, ja kuten täällä sanottiin aikaisemmin, niin budjettivalvontavaliokunnalle oli muutama kuukausi sitten työryhmä tai tällainen workshoppi nimenomaan määrärahojen siirroista. Siinä ei osallistunut hyvinkään paljon ihmisiä, mutta se oli erittäin hyödyllinen, koska siinä käsiteltiin nimenomaan suunniteltujen ja ei-suunniteltujen siirtojen tekemisestä. Tilintarkastustuomioistuin voisi myös keskittyä tähän, kun on näitä suunnittelemattomia siirtoja, niin voitaisiin keskittyä siihen, ja sitten kun on näitä suunniteltuja siirtoja, siihen ei tarvitsisi keskittyä niinkään paljon. Eli että tilintarkastustuomioistuimen raportissa voitaisiin sanoa, että, että siirtoja oli ja kaikki olivat suunniteltuja ja niin edelleen. Nämä viiden prosentin henkilöstön leikkaukset ovat koskeneet kaikkia virastoja. Alun perin kun katselimme lukuja, niin tässä vaikutti olevan pientä epätasapainoa henkilöstöleikkausten välillä niissä, näissä virastoissa näiden lukujen mukaan, mitä virastot toimittavat, toimittivat ja mitä komissio antoi. Komissio ja virastot käyttivät eri lähtöpisteitä, kun he laskivat henkilöstöleikkauksia. Ja budjettivaliokunnassa ja tässä valiokunnassa me olemme keskustelleet useita kertoja näistä henkilöstön siirroista ja virastoista usein tuntuu siltä, että he ovat joutuneet leikkaamaan 5 prosentilla henkilöstöään, samoin kuin vielä osallistumaan 5 prosentilla tällaiseen uudelleen sijoittelupuuliin. Joillain virastoilla on ollut äh, myös äh, tiettyjä ongelmia sopimusten suhteen. Minä virailin useissa virastoissa tässä menneenä kuukausina ja tulen jatkossakin käymään. Ja tiedän näiden virastojen perusteella, että jotkut virastot eivät ole saaneet aikaan sopimusta isäntämaansa kanssa tästä äh, viraston päämajasta. Ja me haluaisimme käsitellä erikseen näitä virastoja ja jos on tarpeen, niin rohkaista jäsenvaltioita, isäntävaltioita ratkaisemaan tämä kysymys. Sukupuolten välinen tasa-arvo, tasapaino oli myös keskusteluna tietyissä virastoissa. Tilanne on erityisen huono ja sen halusimme myös ottaa esiin raportissamme. Sen lisäksi meillä on tällainen kysymys, joka liittyy siihen, että virastoja on pyydetty käyttämään äh, ulkopuolisia yksityisiä äh, valvonta, tilintarkastusvalvontaa, ja se ei ole virastojen vika. Sitten on näitä jaettuja virastoja. Meillä on virastoja, jotka ovat liittyneet yhteen ja niin niillä on yhteisiä esimerkiksi palveluita. Ja se on mielestäni erittäin hyvä ja se on asia, johon meidän pitäisi rohkaista virastoja edelleen. Minulla on muutamia tällaisia horisontaalisia kysymyksiä, jotka haluaisin esittää ja puheenjohtaja teidän luvallanne palaan takaisin sitten yksittäisten virastojen kohdalla yksittäisiin kysymyksiin. Mutta tällä hetkellä ehkä nämä suurimmat eh, horisontaaliset kysymykset ovat ne, mitä juuri sanoin. Eli yksi eh, liittyy henkilöstövähennyksiin, mitä vaikutuksia henkilöstöleikkauksilla on ollut eh, ja miten se on vaikuttanut tähän uudelleen johon virastot eivät ole tyytyväisiä. Onko teillä tulevaisuutta varten suunnitelmia yhdistää ja jakaa palveluita? Näin te olette jo tehneet, mutta onko teillä suunnitelmia tehdä tätä vielä enemmän tulevaisuudessa – ja sitten äh, toiminnat äh, virastoissa on äh, me olemme yrittäneet siirtyä pois siitä, että puhuttaisiin vain numeroista ja luvuista. Me yritämme puhua myös toimista ja siitä, mitä ollaan tehty ja millä tavalla virastot mittaavat toimintaansa muuta kuin puhtaasti numeroina. Sitten kysymys siitä, mitä ongelmia nämä ulkoiset tilintarkastajat palvelut aiheuttavat, onko se todella ongelma, maksaako enemmän käyttää ulkoisia tilintarkastuspalveluita. Meidän täytyy myös tarkastella näitä päämajasopimuksia, koska vaikuttaa siltä, että monilla virastoilla on ongelma sen suhteen. Ja sitten vielä lopuksi kysymys kommunikoinnista kollegatkin ovat maininneet tämän. Minähän sanoin alussa, että on paljon virastoja, jotka tekevät erinomaista työtä ja tuottavat erittäin tärkeitä palveluita kansalaisille, mutta hyvin harva tietää tästä mitään. Sen vuoksi olisi hyvin tärkeää, että kaikki virastot äh, laatisivat yhdessä jonkinnäköisen äh, kommunikointistrategian. Äh, näin ei tehdä. Eli siis kommunikaatiostrategia ihan paperilla, mutta joka todellakin toimisi käytännössä ja osoittaisi Euroopan unionin kansalaisille, että EU-virastot tuottavat niille tärkeitä palveluita. Ja minulla saattaa sitten olla vielä kysymyksiä yksittäisille virastoille, mutta tähän, tämä riittää tähän. Ja besten Dank. Möchten Sie... Kiitoksia. Haluaisitteko te vastata nyt virastojen verkostojen puolesta? Kyllä, kiitos. Kiitän kaikista näistä huomioista. Arvostamme niitä kovasti. Pyrin vastaamaan niihin kuuteen kysymykseen, jotka mainitsitte. Henkilöstöleikkaukset. Te olette saaneet tiedot näistä tiedätte tilanteen ja sen syyt, mutta kysyitte henkilöstöleikkauksien vaikutuksista työhön. Ilmeistähän on, että paperille voi kirjoittaa, että 10 prosentin vähem- henkilöstövähennyksellä ei ole minkäänlaista vaikutusta viraston mandaatin toteuttamiseen. Mutta kun ajatellaan työohjelmia, jos työohjelmia ei sopeuteta voimavarojen mukaisesti, niin syntyy ongelmia. Olemme luoneet koko joukon esimerkkejä. Useimmissa virastoissa 5 prosenttia on jo saavutettu. Päästään tänä vuonna 6 prosenttiin henkilöstöleikkaustason ja joudumme näin negatiivisesti priorisoimaan myös kun perusasetusta ei ole muutettu eikä meihin kohdistuvia odotuksia ole mm, muutettu, niin kaikkia palveluja ei välttämättä entisellä tasolla voida tarjota. No, tämän todettua niin joudun toteamaan myös, että me kyllä teemme kovasti työtä työmme tehostamiseksi ja Teidän seuraava huomionne liittyy tähän aivan suoranaisesti. Virastostrategiassa olemme maininneet tämän mm, tehostamisen kaikkein tärkeimpänä prioriteettina. Me tutkimme kaikkia mahdollisuuksia, teemme hyvin paljon. Me olemme yhteyksissä komissioon ja jaamme näitä hyviä ehdotuksia keskenämme. Teille on tässä kirjallisesti toimitettu koko joukko esimerkkejä mutta pyrimme luonnollisesti tutkimaan kaikki vaihtoehdot, kaikki mahdollisuudet työmme tehostamiseksi. Helmikuun kokouksessa virastot saavat ensimmäistä kertaa nyt palautetta työryhmältä, joka tätä työtä on tehnyt, ja virastojen johtajat, johto, tulemme sitten tämän jälkeen päättämään jatkosta. Sitten suoritusperusteisuus. Tämä on tärkeä ala useimmille virastoille – Meillähän on nämä KPI, avainindikaattorit ja tuotamme järjestelmällisesti vuosikertomuksissamme tietoa tuloksista ja luonnollisesti mahdollisimman pitkälti myös virastojen työn vaikutuksista. Olemme tarjonneet asian tuntemustamme komissiolle – ja olemme huomanneet, että tässä puhutaan ehkä suoritusperusteisuuden puitteissa hiukan kahdesta eri asiasta. On esimerkiksi äh, virastoja, joiden ähm, työ on erilaista esimerkiksi rahoituspalvelualalla kuin taas muiden. Mitä sitten tulee tilintarkastajiin, no tähän olen jo viitannutkin, ihan materiaalisesti tämä ei ole niinkään relevantti kysymys, mutta – nyt ehkä ollaan kyllä menossa hiukan väärään suuntaan, mitä tulee tehokkuuden vastaamiseksi. Tilintarkastustuomioistuin viittasi toki myös tiettyihin säästöihin, mutta tämä, nämä säästöt eivät tietäksemme täysin kyllä kompensoi näitä lisäkustannuksia, emmekä saa parempia tuloksia tai saa tarjottua parempaa palvelua. Mitä näihin virastojen sijaintipaikoista, päämajoista tietenkin on keskusteltu ja tämä sopimus virastojen toimipaikoista tullaan solmimaan ihan muodollisella tasolla eri maat huomioon ottaen. Ja sitten viestintä Meillä kaikilla on viestintästrategiamme, mutta täytyy myös muistaa, että Euroopan unioni on suuri. Virastoja on 42, joillain virastoilla on 60 virkamiestä tai henkilöä ja vaaditaan 10 prosentin leikkausta. Ymmärtän, ettei tällaisella virastolla voi olla tiedotusstrategiaa, joka kattaisi koko Euroopan unionin kaikilla kielillä, kaikki sidosryhmät huomioon ottaen. Mutta kyllä me olemme tätäkin virastoverkostossa pyrkineet parantamaan niin, että meillä on myös yhteistä viestintää. Toivon nyt vastanneeni useimpiin kysymyksiinne. Kiitos paljon. Ja, Kyllä, kiitos. Varmaan olisi hyvä kuulla myös EU eh, lisää ja EITtä, antaa molemmille puheenvuorot, jotta edustajat voivat eh, kertoa viime vuoden tämän vuoden ongelmista. Ehkäpä EITn johtaja voi kertoa meille hiukan eh, seurannasta että, että voimme varmistua siitä, että kaikki on hyvin. Minä tiedän, että siellä te olette, mutta minä en näe teitä. Thank you very much for giving me on behalf. Kiitoksia, että sain EITen nimissä tilaisuuden vastata tähän tilintarkastustuomioistuimen kertomukseen ja vastata joihinkin kysymyksiin ja näkemyksiin, jotka on otettu esille, kuten kertoa teille edistyksestä. Ensinnäkin kannattaa huomiota, että EIT on tänään saanut on saanut lausuman, joka vahvistaa tämän myönteisen kehityskulun, joka meillä on ollut, ja se olemme puuttuneet tiettyihin puutteisiin, joita meillä on ollut aiemmin. Se on myöskin, jota Euroopan parlamenttikin ja tilintarkastustuomioistuin ovat myöskin ottaneet esille. Nyt äskettäin viimeisen kuukauden ajan olemme puuttuneet näihin suosituksiin ja vieneet päätökseen useita näistä tilintarkastustoimistoista löydöksistä, jotka olivat esille, jotka menevät vielä pidemmälle kuin mitä täällä on. Ovat. Ne sisältävät myös komission sisäisen tarkastuksen näkemykset. Eli minun mielestäni me olemme kyllä hoitaneet läksymme hyvin ja seurantatyön. Täällä on painotettu myös tätä emphasis of matter-asiaa. Se löytyy edelleen vuoden 2014 kertomuksesta. Se koskee eh, lisärahoitusta, joka on annettu tieto- ja innovaatioyhteisöillemme, eli sitä, rahoitusta, jota on annettu sen lisäksi, mitä ei tältä saadaan. Haluaisin korostaa sitä, että tämä kysymys on erityisen ajankohtainen, sillä ne sertifikaatit, jotka osoittavat tämän lisärahoituksen toimintaa, voidaan tarjota vain eh, tilintarkastusajan jälkeen. Ja näin kykenimme vasta silloin tarjoamaan tämän tiedon. Siitä syystä aiemmin ei voitu varmistaa sitä, että tämä katon puitteissa pidet, pitäydyttiin. EIT saa tarjota enimmillään 25 prosenttia rahoituksesta ja loppuosa täytyy tulla muista lähteistä mm, vuonna 2010-2014 ajanjaksolta. Nyt nämä luvut ovat olemassa. Eli ilmastonmuutoskysymyksessä, 16 prosenttia EIT-stä, energiakikissä 19 ja digitaalipuolella 21 prosenttia. Eli kolme ensimmäistä tietoinnovointiyhteisöä, niiden kohdalla ollaan selkeästi alle 25 prosentin. Olemme mielestämme siis pureutuneet tähän kysymykseen hyvin. Lisäksi olemme tehneet tarkastuksen kaikki joka kohdistuu kaikkeen muuhun lisärahoitukseen, jota nämä yhteisöt ovat tarjonneet ja ottaneet esille tiettyjä parannuksia sen suhteen, millä tavalla tästä raportoidaan ja millä tavalla EIT arvioi lisärahoitusta. Tämän pohjalta olemme tehneet mukautuksia suosituksiimme. Meidän näkemyksemme on siis se, että tähän asiaan on nyt puututtu ja tietysti jatkamme näiden suositusten seuraamista. Ja sitten tämä 25 prosentin raja, joka on otettu huomioon, niin se on ollut ajoituskysymys ja se on nyt päättynyt. Jos jotain muuta erityistä eiteistä on, niin varmasti tulee lisäkysymyksiä. Mielelläni tarjoan lisäselvityksiä näistä lisäkohdista myöhemmin. Vielen Dank, Kiitoksia. Saisinko pyytää EU-lisan johtajaa Äh, Kakofia myös käyttämään puheenvuoron nyt jo tässä vaiheessa. Muutama huomio. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair, and thank you for the opportunity to... Kiitos äh, puheenjohtaja. Kiitos mahdollisuudesta äh, saada vastata näihin EU-lisähuomautuksiin. Mitä tulee tähän Emphasis of Matter vuoden 2014 vastuuvapaudessa, niin se on ihan sama, se on toisto sitä, mitä tuomioistuin teki vuonna 2013. Ja todennäköisesti tämä poistuu niin, että 2015 ää, vain tämä ei tule olemaan ajankohtainen. Se, että tässä komissio tehnyt näitä siirtoja vuonna 2013, Kuusi miljoonaa oli arvo, neljätoista niiden arvo oli huomattavasti pienempi 2,1 miljoonaa ja me oletamme, että arvo vähenee edelleen vuoden viisitoista loppuun mennessä alle miljoonaan. Mitä tulee tähän Emphasis of Matterin syyhyn, se johtuu näistä siirroista, joita komissio on tehnyt virastoille sinä aikana, kun virasto toimii eri perustein ja tämä perustuu siihen, että nämä varat tai määrärahat siirrettiin, ne kuuluivat näihin informaatiojärjestelmiin, joista virasto oli vastuussa lähes täysin ja nämä varat käytettiin lähinnä laitteistoon, kun taas äh, sitten äh, ohjelmistojen äh, summaa ei siirretty. Nämä komission siirrot eh, heijastelevat eh, eh, tilannetta silloin, ja se tehtiin sisäisen tilintarkastussääntöjen mukaisesti silloin, kun komissiossa aiheesta päätettiin. Ja virasto ei silloin kyennyt toimimaan tai tekemään mitään tilanteen korjaamiseksi. Ottaen huomioon tilintarkastustuomioistuimen suositukset, niin me olemme ottaneet käyttöön hyvin yksityiskohtaisen varojen valvontajärjestelmän, jonka kautta kykenemme eh, määrittelemään ja, ja erittelemään nämä varat. Ja se näkyykin vuonna 2014 tileistä, samoin kuin 2015 tileistä, joten minä uskon, että virasto ryhtyy kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta tilanne oikaistiin. Mutta voin toki toimittaa lisää yksityiskohtia, mikäli tarvitaan. Suuret kiitokset. Sitten esittelijällä olisi kysyttävä komissiolta. Olkaa hyvä. Yeah, thank you, Chair. thank you for... Kiitos puheenjohtaja. Kiitän äh, teidän kysymyksestänne näille kahdelle virastolle, joihin liittyi erityishuolta, joten en nyt sitten enää pyydä EI, tai kysy e EITltä enkä EU-lisältä lisäkysymyksiä. Minulla on kuitenkin muihin virastoihin liittyen jokunen kysymys vielä. Ensinnäkin perusoikeusvirasto Eilenhän kävimme keskustelua heidän edustajiensa kanssa ja tilintarkastustuomioistuin on nostanut esiin sen, että virastot eivät täytäntöönpanneet henkilöstösääntöä täysin ja nyt virkamiehille tai henkilöstölle tulee maksaa puuttuvat maksut. Ja kysyisin, että mitä on tehty asian korjaamiseksi. Toinen kysymykseni liittyy turvapaikka-asioiden tukivirastoon. EASOon 2012 tilintarkastustuomioistuin nosti esiin huolen aiheen rekrytointimenettelyistä ja 2014 kertomuksessa todetaan, että rekrytointiin liittyy vielä tiettyjä avoimia kysymyksiä, joten ehkäpä voisimme saada EASOlta tähän liittyen vastauksen, mitä on tehty asian korjaamiseksi. Seuraavaksi sitten arvopaperimarkkinaviranomainen. Öö, esimerkiksi luottoluokituslaitoksilta ja vastaavilta laitoksilta on kerätty palvelumaksuja, jotka nyt kuitenkin 2014 arvioiden mukaan ylittävät todelliset palvelun kustannukset. Voitteko vastata tähän? Sitten ympäristökeskus EYK tilintasotuomioistuimen kertomuksesta näyttäisi siltä, että organisaatiorakennetta on muutettu äh, ja tiettyjä äh, henkilöitä äh, poistettu listoilta, miten nämä henkilöstöleikkaukset ovat vaikuttaneet toimintaan ja palveluihin. Sitten vielä Frontex. Joitain kuukausia sitten vierailin Frontexissa. Tiedän, että heillä oli huolenaihe liittyen tietyn laskutuskysymykseen Puolan viranomaisten kanssa haluaisin kuulla, onko tämä ratkaistu. Ja viimeinen kysymykseni liittyy Eurofoundin. Mm, ymmärsin tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta, että teillä on myönteisiä kokemuksia äh, ja ehkäpä voisitte tästä hyvästä käytännöstä siitä, miten siirtoja äh, onnistuitte vähentämään, niin kertoa näistä myös muille virastoille ja vaihtaa näin näitä hyviä käytäntöjä. No niin, budjettipääosastolta ketään ei olekaan paikalla, joten nyt tarvittaisiin sitten joku rohkea sieltä. Kukapas uhrautuu? Eh, muuten eh, kaikki virastot, eh, joihin äsken viitattiin, joutuvat sitten kukin käyttämään oman puheenvuoron. No, aloittakaa te vaikka siitä, kertokaa kuka olette. Uh, thank you, Ms. Uh, Chairman. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Edustan sisäistä tarkastusyksikköä. Uh, René Fonge on nimeni. En voi vastata tähän kysymykseen, mutta tämä tilaisuus järjestettiin, jotta voitaisiin sitä kysymyksiä virastoille ja siitä syystä ilmeisesti budjettipääosaston mm, kollegani eivät täällä ole vastaamassa kysymyksiin. Okei, okay, also Sie wollen... Siis te ette halua, entäpäs teidän vieressänne istuva herrasmies? Nämä ovat kysymyksiä komissiolle ja kysyn, että kuka komissiosta mielellään vastaisi näihin kysymyksiin. Kukapas komissiosta olisi valmis vastaamaan tai pystyisi vastaamaan? Je transmettrai les questions. Niin, välitän nämä esitetyt kysymykset kirjallisina. Valitettavasti nyt tänä päivänä Manfred Graf eikä yksikköni päällikkö ole päässyt paikalle. Mä tämän Mahmoudin schriftlich. No niin, hoidetaan tämä sitten kirjallisesti esittelijä. Olen pahoillani. No niin, Stihovski ensimmäisestä poliittisesta ryhmästä EPPstä. Olkaa hyvä. Děkuji paní předsedkyně. Já příště asi nenechám Dereka mluvit jako prvního, protože... Seuraavassa kokouk tapauksessa olisi ehkä parasta, että Derek ei puhuisi ensin. Minä esitin äh, eilen kysymyksiä, jotka hän tänään esitti. Minä olin valmistellut erittäin pitkän puheen, jonka voin nyt heittää roskakoriin. Mutta on kuitenkin tiettyjä asioita, joita ei ole mainittu. Ensinnäkin haluaisin kiittää virastoja siitä, että edistysaskelia on nähtävissä – minä olin edellisellä kerralla hyvin kriittinen ja suhtaudun vieläkin kriittisesti tiettyihin virastoihin. Vuonna 2016 tiettyjen virastojen budjettia lisättiin ja se oli aika merkittävä joidenkin virastojen kohdalla. Ja toisaalta on nähtävissä, että että tietyt virastot ovat jo parantaneet kommunikointia. Esimerkiksi Prahan virastossa on parannettu huomattavasti näkyvyyttä kansalaisten suuntaan, ja tätä ei kaikkien virastojen kohdalla ole nähtävissä. Viime vuonna virast, vierailin lähes kaikissa virastoissa, ja nyt olen tekemässä toista kierrosta, ja kysyn ihan konkreettisesti johtajilta, pääjohtajilta, asioita, mutta en ole kuitenkaan saanut konkreettisia vastauksia. Se johtunee siitä, että monet ovatkin täällä tässä kuulemisessa läsnä. Nyt haluaisin kysyä perusoikeusvirastolta. Olen vieraillut siellä useita kertoja ja olin hämmästynyt siitä, että esittelijä Monika Makovei arvioi negatiivisesti viraston. Kun olin lukenut tämän raportin, niin tiesin, siitä, että, tiesin jo sen, ennen sitä, että monet asiat oli jo korjattu. Perusoikeusvirastohan on selvittänyt vastauksissaan tätä. Minä henkilökohtaisesti naurahdan, kun luen näiden virastojen nettisivustoja. Minusta tuntuu, että ne tarvitsisivat enemmän henkilökuntaa mieluummin kuin leikkauksia. Ja sitten minulla on konkreettisia kysymyksiä englanniksi, ettei tulkkauksessa katoa mitään. Of matter and market for... Mitä EITn kohdalla on ongelmia ja EU-lisälle myös EITlle. Minulla on toinen kysymys. Suunnitteleeko virasto toimenpiteitä, joilla voi parantaa avoimuutta ja välttää eturistiriitoja? Ja EU-liisalle? toista vuotta jo olen pyytänyt teidän hallintosuunnitelmaanne. Olen puhunut komission edustajien kanssa, enkä ole ollenkaan varma teidän tulevaisuuden suunnitelmistanne. Toisekseen, mikä syy oli sille, että luotettava informaatio puuttui Schengen-informaatiojärjestelmän kohdalla ja Eurodakista, ainakin näin tilintarkastustuomioistuin äh, raportoin. Minkälaisia toimenpiteitä virasto aikoo ottaa käyttöön, että se voisi parantaa avoimuutta Näinpä juuri. Aloitetaan verkostosta ja sitten käydään läpi nämä esiin tulleet virastot. Tehdään niin. Olkaa hyvä. I think that there no... En tiedä, mahtoiko tässä mitään yleisiä horisontaalisia kysymyksiä tulla oikein esiin, vain äh, eri virastoille kysymyksiä. Yhden tässä ehkä havaitsin Eurofoundin liittyen. Tosiaan äh, kun ajatellaan Eurofoundia, niin meillä on erittäin hyvin toimiva järjestelmä. Olemme tilintarkastustuomioistuimen kanssa tästä sopineet. Kerromme suunnitelmistamme vuoden alussa, että mihinkä rahat aiomme käyttää. Ja Tätä kautta äh, voimmekin äh, sitten äh, tarjota tilintastuomioistuimelle erittäin hyvän tavan valvoa rahan käyttöä ja vuoden lopussa sitten katsoa, että miten tämä on kaikki sujunut. Ja luonnollisesti työohjelmamme täytäntöönpanoa tarkkaillaan vuoden mittaan ja jos korjauksia tarvitaan, niin niitä tehdään ja näin suunnitelmallisuus on helpompaa. Kyllä olemme verkostossa tästä kertoneet myös kollegoille ja voin kertoa, että me emme ole suinkaan ainoat, jotka tätä käytäntöä toteutamme. Monissa muissakin virastoissa toimitaan juuri näin. Ja tärkeä elementti tässä on se, että tilintarkastustuomioistuin tekee nyt selvästi eron toteutuneiden suunnitelmien ja sitten näiden toteutuneiden siirtojen välillä. Kiitos. Muutama virasto, joille esitettiin kysymyksiä. Pyydän, että vastaatte lyhyesti, muuten tämä pingisottelu ei voi jatkua. Otetaanpa EU-Liisa tässä vaiheessa ja sen jälkeen sitten EIT. Uh, on the questions that, uh kysymykset, jotka esitettiin. No, hallinnointisuunnitelma. Ensinnäkin haluan painottaa sitä, että meillä on pitkän aikavälin strategia, jonka hallintoneuvosto on hyväksynyt vuonna 2014. Se löytyy meidän nettisivustoltamme. Olemme viemässä monivuotista toimintaohjelmaamme päätökseen. Se on tarkoitus hyväksyä maaliskuussa. Ja sen lisäksi julkaisemme erittäin avoimesti oma työohjelmansa Eli kaikki nämä asiakirjat yhdessä tarjoavat erittäin kattavan ja yksityiskohtaisen katsauksen viraston toimintaan. Kun katsotaan järjestelmien kokonaiskustannuksia, joita tulisi heijastella virastojen toiminnassa, pelkään pahoin, että virasto ei kykene vastaamaan tähän kysymykseen, koska haluan muistuttaa siitä, että kaikki nämä järjestelmät on kehitetty ja täytäntöönpanto Euroopan komission toimesta ja kuten jo mainitsin vastauksessa, niin jonka tarjosin teille, tilintarkastussäännöt, jotka tuolloin olivat voimassa, eivät vaati kustannuksia merkittävän varoiksi, vaan kuluiksi. Eli tässä suhteessa yksityiskohtaiset tiedot saa Euroopan komissiolta. Kun puhutaan avoimuudesta, haluan mainita, että Virasto on edennyt huomattavasti verrattuna edelliseen vastuuvapausprosessiin ja nyt viraston äh, nettisivusto tarjoaa yksityiskohtaista tietoa äh, siitä, että johtajilla, hallintoneuvoston jäsenillä ja jäsenillä ei ole eturistiriitoja. Lisäksi siellä on otettu myöskin toimenpiteitä käyttöön, jotka sisältävä toimintasuunnitelman avulla täytäntöönpannaan erityisesti tätä strategiaa ja organigrammi, joka löytyy myöskin sivultamme. Eli tässä suhteessa olemme edenneet voimakkaasti, kun puhutaan avoimuudesta, mutta tietysti tarjoan lisätietoa, jos tarvitaan. Kiitoksia. Ihmisoikeusviraston edustaja olkaa hyvä. Thank you, Chair. Um, I would like to thank you. Kiitos, eh, kiitos eh, mahdollisuudesta saada selittää näitä huolenaiheita, varsinkin mitä tulee EUn henkilöstösäännön täytäntöönpannosta, kuten eh, herra Galeo sanoi, meillä on 19 virastoa, joilla oli tämä systeeminen ongelma liittyen tähän täytäntöönpanoon ensimmäinen ensimmäistä 2004 lähtien. Se, mitä me teimme, on jo vastattu tilintarkastustuomioistuimella. Me täytämme tilintarkastustuomioistuimen vaatimukset, joten tämä 35 000, 000 euroa on maksettu sille, mihin se kuuluu. Ja haluaisin kiittää näistä siirroista, jotka helpottivat tilannetta. Ja täytyy myös mainita, että tämä antaa meille tarpeeksi liikkumavaraa, jotta kykenemme toimimaan kaikissa tarvittavissa projekteissa. No, Kiitoksia sitten EIT, olkaa hyvä. Respond briefly. Kiitos. Vastaan lyhyesti näihin kolmeen kysymykseen, jotka meille EITlle suoraan esitettiin pohdittiin Emphasis Matter-kysymystä, mahdollisista eturistiriidoista sekä ylipäätään läpinäkyvyyden lisäämisestä ja viestinnästä. Emphasis of Matter-kysymykseen jo vastasinkin tuossa aiemmin. Tämähän on kysymys, joka liittyy hyvin paljon aikaan ja ajankohtaisuuteen. Ja kun ajatellaan tieto- ja innovaatioyhteisöä, niin sehän on EIT korkeinta mahdollista rahoitusta kunnioittanut. Ja mitä tulee sitten eturistiriitapolitiikkaamme, me toimimme neljällä eri tasolla. Eli ylipäätään tieto- ja innovaatioyhteisö itse. Meillä on uudet hyvän hallinnon periaatteet, velvoitteet toimittaa Mm, hyvän, hyvät käytänteet eteenpäin ja näin nähdään, että turistiriita-asiaa käsitellään. Olemme siis todella ponnistelleet tässä. Toiseksi sitten johtokunnan taso ei tässä. Me olemme ottaneet käyttöön kesäkuussa viime vuonna uudet säännöt ja vahvistaneet niin näitä eturistiriita ilmoituksia kuin toimintamme muutenkin, erityisesti mitä tulee uusiin hakemuksiin sekä liiketoimintasuunnitelmien sekä KIKS-rahoituksen antamisen suhteen. Nämähän ovat johtokuntamme päätehtäviä. Ja sitten nämä eturistiriitakysymykset virkamieskunnan kunnan suhteen ja asiantuntijoiden suhteen. Meillä on ihan selkeä politiikka myös heidän kohdallaan käytössä. Eli olemme vahvistaneet kyllä toimiamme tällä alalla viime vuoden mittaan huomattavasti. Kun puhutaan laajemmin läpinäkyvyydestä ja viestintäponnisteluistamme, voin todeta, että samoin kuin EU-Liisa, mekin olemme eh, parantaneet nettisivuamme. Esimerkiksi kaikki eturistiriita-ilmoitukset ovat äh, nettisivuillamme. Monet muutkin avainasiakirjat, kuten vuosiohjelmamme ja niin edelleen. Olemme muuten myös äh, ottaneet käyttöön sosiaalisen median, jonka kautta voidaan saavuttaa hyvin laajoja kohderyhmiä ja kansalaiset. Me olemme tehneet hyvin paljon tällä alalla ja tämä on kyllä saanut hyvin paljon myös vastakaikua. Nyt yhä useampi kansalainen käy paitsi nettisivuillamme, seuraa toimintaamme sosiaalisessa mediassa. Samoin olemme vahvistaneet viestintäämme jäsenvaltioissa, läsnäolomme jäsenvaltioissa, kiksien ja innovaatiohubien kautta on tietenkin osa ja näiden kautta viestitään suoraan kansalaisille. Tämä toimii oikein hyvin. Ja teillähän on sitten vuositapahtumansa, jossa mm, laajalle sidosryhmän joukolle esittelemme vuoden tapahtumia ja samoin käymme sitten sitten jäsenvaltioissa esittelemässä toimintaa. Me olimme vastikään Slovakiassa kertomassa toiminnasta ja rohkaisemassa eri tahoja osallistumaan EITn toimintaan. Toivon, että näin vastasin kolmeen kysymykseenne. Kiitos. Kiitos. Seuraava puhuja puhelistalla mm, edustaja Ajala Sender. Kiitos puheenjohtaja. Halusin esittää huomioita tuohon tilintarkastustuomioistuimeen puheenvuoron asiasta, joka mielestäni yleisesti ottaen tässä on ehkä se kaikkein suurin huolen aihe. Eli siis varainhoitoasetuksen täytäntöönpano ja tilin tarkastus. Tässä 550 miljoonaa euroa hallintomenojen lisäksi tullut kaiken kaikkiaan. Ja mitä mieltä te olette? Auttaisiko varainhoito asetuksen uudistaminen tilanteen ratkaisemisessa. Ja sitten Kalean kysymys muuten siitä, että miten tämä sitten ehkä hoidettaisiin, jotta tämä ulkoistaminen saataisiin välttää. Tähän esittelijä Vuonkin viittasi. Eli hyvin paljon rahaa menee ulkopuolisille toimijoille. Voitaisinko tätä varahoitoasetusta muuttamalla jotenkin korjata vai miten tämä tilintarkastuksen yksityistäminen ja ulkoistaminen voitaisiin estää, miten sitä voitaisiin jarruttaa? Voisitteko sanoa jotakin tähän liittyen? Sitten nämä siirrot tilintarkastustuomioistuin puhui jo siitä, että pyritään nyt tarkastelemaan sitä, miten talousarvion monivuotisuus, koska talousarviohan on monivuotinen, sitten heijastuu tähän vuosittaiseen vastuuvapausmenettelyyn. Nämä kaksi on välillä vähän vaikeaa sovittaa yhteen ja siirtoja tapahtuu hyvin paljon. Siirtoja, jotka sinänsä eivät ole suinkaan virheitä, vaan jotka johtuvat tästä järjestelmästä, jossa monivuotisuus ja vuosittaisuus kulkevat rinta rinnan. Joten kysyisin, että voisimmeko yhdessä tarkastella, miten tämä vuosittainen menettely Saataisiinko käyttöön jonkin näköinen systeemi, järjestelmä siitä, että nämä siirrot, jotka eivät, korostan vielä, toistan vielä, ole mikään virhe, vaan liittyvät tähän järjestelmäämme. Ja tilintarkastustuomioistuimenkin ähm, mukaan tämä on itse asiassa puute Miten se saataisiin ratkaistua? Äh, sitten tämä kaksinkertainen äh, henkilöstöleikkauskysymys. Olisin kysynyt komissiolta – ja tässähän virastot selittivät, miten se vaikuttaa niihin, niin halusin vielä komissiolta kysyä, että mitä parannusta näiden kaksinkertaisten henkilöstöleikkausten kautta oikein voidaan saada aikaan. Sitten tämä operatiivinen ja strateginen koordinointi, hyvin mielenkiintoinen kysymys esimerkiksi tekijänoikeuksien suhteen. Ja virastoverkostolta kysyisimme, että voisitteko tätä vielä hiukan konkretisoida, millä tavoin voidaan nyt tehdä yhteistyötä ja koordinoida ponnisteluja ja kantaako tämä sitten hedelmää siinä vaiheessa, kun pyritään tehostamaan mm, voimavarojen käyttöä. Sitten vielä kysyisin verkostolta kustannuksista, joita syntyy siitä, että ei ole tunnustettu kaikkien virastojen toimipaikkaa vielä virallisesti. Mm, on jo vuosien ajan oltu tällaisessa välitilassa, että, eh, että saataisiin jäsenvaltiot nyt tunnustamaan virallisesti nämä toimipaikat. Niin, jos oikein ymmärsin tähän kysymykseen, joka esitettiin komissiolle, vastataan varmasti kirjallisesti. Mutta nyt eh, virasto, verkosto, edustaja, olkaa hyvä. Okay, if I understood the, eh, properly the, um, the horizontal... Eh, Kiitoksia, jos ymmärsin oikein nämä horisontaaliset kysymykset, niin aloitan niistä viimeisestä. Ja se koskee kustannukset aiheutuisi, jos meillä näitä kiintiösopimuksia olisi. Sitten tämä vaikuttaa käsittääkseni vain Ranskaan, Saksaan ja Puolaan tällä hetkellä. Niillä on hallitukset ja Eurofoundin tilanteessa olimme siinä, että käytännössä ei mitään erityistä ongelmaa ollut, kun Eurofound perustettiin vuonna 1975, niin Irlannin hallituksen kanssa käytiin kirjanvaihtoa ja tuolloin sitä pidettiin riittäväksi ja sitten myöhemmin tämä yhteinen lähestymistapa oli se, että meidän täytyy muodollistaa sopimus. Silloin keskusteltiin yksityiskohdista, mutta mitään merkittäviä muutoksia tilanteeseen ei tehty. Tämä nähdään myös muista virastoista, mutta ne voivat vastata tietysti puolestaan. Toinen kohta, joka koski yhteistyötarvetta, ja yhteiset resurssit ja palvelut. Toistan, että tämä on se, mitä edelleenkin teemme. Meillä on useita esimerkkejä. Tämä ei onnistu kaikkien kohdalla ja joissain tapauksissa vaarana on se, että ollaan tehottomampia. Siitä syystä meidän täytyy olla varovaisia sen suhteen, miten toimimme ja missä puitteissa näin voidaan tehdä. Meillä on paljon rajoitteita, koska olemme riippumattomia elimiä. Ja tästä syystä tätä ei voi mitenkään verrata siihen, että erilaisia yksi, palveluita jaetaan suuressa toimielimessä, parlamentissa tai muissa. Voisitteko ystävällisesti toimittaa meille kattavan kuvauksen siitä, millä virastoilla tällainen toimipaikkasopimus on ja millä taas ei? Voisitteko tällaisen palveluksen meille tehdä? Is the two French, nämä kaksi ranskalaista virastoa ja yksi on Saksassa ja sitten Frontex Puolassa. Joilla siis sopimusta ei vielä ole. Haluaisiko Frontex sanoa tähän jotakin johtajalliselle? Äh, Frau Vorsitzende, vielen Dank für... Äh, puheenjohtaja, kiitokset kutsusta. Voin toki vastata tähän kysymykseen. Haluan tehdä sen englanniksi. Liittyen tähän päämajasopimukseen, Frontex on neuvotellut tästä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kun minut nimitettiin tammikuussa viime vuonna, eli siis vuosi sitten, halusin jatkaa jatkaa neuvotteluita. Meillä oli yksi tapaaminen 2015 toukokuussa. Tämä oli se hyvä uutinen. Huono uutinen oli se, että sen silloin me puhuimme yhä vielä vain pöytäkirjoista. Ja te tietänette, että Puolassa oli vaalit ja kaikki keskeytettiin tämän vuoksi. Kaikki ymmärtävätkin sen. Ja hiljattain ehdottiin että voisin tavata valtiosihteeri Shimanskin, joka on vastuussa EU-asioista. Hän hyväksyi tapaamaan minut ja Frontexin valtuuskunnan. Viime viikolla tapasimme Shimanskin kanssa. Hän halusi tietää, mitä meidän huolenaiheemme ovat ja mikä tilanne on ja mitkä ovat viraston tulevaisuuden näkymät ja mitä tarpeita meillä oli äh, tämän päämajan suhteen. Näin kolme neljä pääaihetta aluetta tässä. Ensimmäinen riittyy kouluihin. On erittäin tärkeää, mikäli Frontex tai tuleva äh, Euroopan äh, raja- ja raja, rannikkovartiosta virasto haluaa olla houkutteleva henkilöstölle. Meillä täytyy olla Eurooppa-koulu tai jokin akkreditoitu vastaava koulu. Tämä on ensimmäinen asia, josta on neuvoteltava Puolan hallituksen kanssa. Viime kuussa virasto ei kuitenkaan pyöritellyt peukaloitaan. Minä olen yrittänyt nyt ratkaista tätä ongelmaa. Olemme olleet yhteyksissä muutamiin ulkomaisiin kouluihin. Ranskalainen, saksalainen, britti ja amerikkalainen koulu. Saksalainen koulu sanoi, laillisista syistä ei ole mahdollista, että se toimisi akkreditoituna kouluna ja tukisi Frontexia. Ranskalainen koulu sanoi, että se vaikuttaa olevan laillisesti mahdollista ja se olisi kiinnostunut moisesta. Mutta kaikkein parasta olisi kuitenkin, että meillä olisi, paras, eh, meillä olisi hyvä yhteistyö Puolan hallituksen kanssa. Toinen alue, jolla me tarvitsemme tämän eh, päämajasopimuksen, ovat eh, nämä immuniteettioikeudet. Periaatteessa pöytäkirja, joka allekirjoitettiin vuonna 1965, teoriassa se on voimassa. Mutta meidän täytyy pragmaattisesti nyt katsoa, miten tämä 50 vuotta sitten allekirjoitettu pöytäkirja, miten se toimii Frontexin henkilökunnan suhteen. Joten siis riippumattom... Ähm, koskemattomuusasia on huolenaihe minulle. Ja toinen aihe liittyy turvallisuuskysymyksiin johtuen tilanteeseen EU:ssa ja Frontexin yhä suurempi rooli tässä tilanteessa. Me tarvitsemme myös selkeitä sääntöjä äh, turvallisuudelle tuolla äh, paikan päällä. Äh, Puolan poliisi on erinomainen. Meillä on ollut jotain pieniä insidenttejä. Ja olemme nähneet, että Puolan poliisi haluaa ja kykenee suojelemaan meidän tilojamme. Mutta siitä huolimatta olisi turvallisempaa, että tämäkin mainittaisiin tässä sopimuksessa. Ja sitten vielä lopuksi asia, mikä on veronmaksajien intresseissä. Frontex ei ole saanut minkäännäköistä taloudellista tukea Puolan hallitukselta, joten tämä merkitsee sitä, että meidän täytyy maksaa näistä tiloista, joissa Frontexin virasto sijaitsee. Eli tämä on tämän hetken tilanne. Shimanski kuitenkin sanoi, että hän odottaa kirjettä tai asiakirjaa minulta, johon äh, teen yhteenvedon Frontexin kannoista ja hän kerää nyt näkemyksiä eri ministeriöistä puolessa. Olettaisin, että tulevina viikkoina me keskustelemme asiasta uudelleen. Um Tämä näyttää kyllä varsinaiselta satavuotiselta tehtävältä, vaikka, ja tässä melkein tuntuu siltä, että todellinen tehtävänne, eli pakolaisista huolehtiminen on ihan pikkujuttu. No niin, sitten seuraava, olkaa hyvä. Kiitoksia, Verena Ross Esman pääjohtaja. Meidän päätoimipaikkamme on Pariisissa. Viiden vuoden keskustelun jälkeen luomisestamme lähtien voi nyt vihdoin kertoa, että olemme 31.12. päässeet sopimukseen Ranskan valtion kanssa tästä päätoimipaikan toiminnasta ja sitten sen täytyy mennä vielä parlamentin suostumusmenettelyn läpi, mutta olemme erittäin tyytyväinen, että olemme tähän sopimukseen päässeet, kuten käsittääkseni suurin osa Ranskan virastoista. Aika paljon edistystä on saatu aikaiseksi viime vuoden ajan. Kun tässä nyt on tilaisuus puhua, haluaisin palata Vuonin kysymykseen, joka koski näitä maksuja, joita keräämme 25 prosenttia budjetistamme näiltä yksiköiltä, joita suoraan valvomme, jotka ovat siis tällaisia luotto luottoluokituslaitoksia ja todelliset kustannukset, jotka tällä alueella tulevat, sanotaan korkeammat, jotka vaikuttavat siihen, että vuoden lopussa meidän täytyy katsoa sitä, että onko tässä selkeä ero sen välillä, mitä olemme arvioineet ja mitkä todelliset kulut ovat olleet. Olemme aloittaneet vuonna 2014 hankkeen, jonka tavoitteena on saada aikaiseksi täysin toimintapohjainen lähetysjärjestelmä, joka nyt vuonna 2015 mahdollistaa sen, että vuoden 2015 lopussa voimme katsoa sitä, mitä vuoden alussa arvioimme vertautuu siihen, mitkä ovat nämä todelliset valvonta toimemme tulokset. Ilmeisesti ero on nyt prosentista kahteen näiden erilaisten luottolokotuslaitosten kohdalla. Ja kun tarkastellaan lainsäädäntöä, niin tilanne on osoittautunut erittäin hyväksi ja tietysti jatkamme tällä polulla joka vuoden lopussa, kun katsomme näitä arviointeja. Kiitos. Dankeschön, der Professor. Kiitoksia. Sitten ympäristöviraston professori Kunings halusi käyttää myös puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Halusin vastata tähän toimipaikkakysymykseen ei välttämättä ole niinkään, että on ihan selvillä vesillä, vaikka tällainen sopimus olisikin. Näitä päämajasopimuksia oli tai on koko joukko, ne ovat nyt 10-20 vuotta vanhoja sopimuksia, mutta eivät selvästikään toimi kaikilta osin ollenkaan hyvin. Ja esimerkiksi Tanskan viranomaisten kanssa minulla on tässä selvä ongelma. Ja kun ajatellaan ää, tiettyjä asioita, niin ei välttämättä todellakaan ole niin, että on selvillä vesillä vaikkapa, vaikka tällainen sopimus onkin. Sitten Voonille vastaisin näiden henkilöstöleikkausten suhteena, miten tämän olemme hoitaneet. Me emme ole käyttäneet eläköitymistä niinkään tässä, vaan olemme mm, työohjelmamme ja ydintehtävämme vuosittain pyrkineet sopeuttamaan niihin henkilöstötasoihin, joita meillä on. Tällä hetkellä ollaan alle tuon viiden prosentin henkilöstöleikkausten suhteen ja yhdessä johtokunnan jossa jäsenvaltiota niin edelleen ovat mukana ja komissio ja niin edelleen. Sitä meillä on niin kutsuttu Eye on Earth, eli globaali maaperän tarkkailujärjestelmä. Sitten olemme aivan johtava toimija muillakin aloilla ja olemme myös kansainväliset toimemme sopeuttaneet. Olemme toimittaneet eh, johtokunnan hyväksymän eh, mm, raportin liittyen Euroopan laajuisiin toimiin sekä kansainvälisiin toimiin. Samalla on eh, tärkeää tunnustaa, että tietyt ympäristöviraston avaintehtävät, kuten resurssien käyttö sekä ilmastonmuutos ovat luonteeltaan globaaleja ongelmia. Ja näin niitä on tietenkin näissä kansainvälisissä prosesseissa myös käsiteltävää, mutta esimerkiksi tiettyjen sopimusten monitorointi, kun me olemme kansainvälisiä johtajia, niin olemme joutuneet tästä tehtävästä luopumaan, koska meillä ei kertaakaan ole voimavaroja. Viestintään liittyen olemme kehitelleet strategiapaperin, olemme ulkoistaneet tiettyjä toimia. Olemme siirtyneet yhä enenevässä määrin nettiin ja sitten olemme tiettyjä teht- tietystä tehtävistä luopuneet. Mitä eh, it tulee, olemme huomattavasti tiukempia sen suhteen, kuka verkostoamme voi käyttää eh, ja mm, miten. Olemme onnistuneet tässä aika hyvin, mutta sanoisin, että seuraavat, äh, seuraavat leikkaukset osuvatkin kyllä sitten jo suoraan lihakseen. Ja kun ajatellaan ilmasto- ja energia ala niin Pariisin sopimusta pidettiin äh, kaikkein tärkeimpänä hyvin pitkiin aikoihin, ja tämä tulee tietenkin vaikuttamaan myös meidän toimintaamme, mutta tiukoille tämä menee voimavarojen suhteen. Samoin kiertotalousaloite. Ja tämä on kyllä hyvin äh, tärkeää, kun ajatellaan äh, vaatimusten, jotka meihin kohdistuvat lisääntymistä ja äh, ironista on se, mitä viestintään tulee, että me olemme joutuneet äh, leikkaamaan tiettyjä toimia, mutta meidän täytyisi vahvistaa viestintää, koska nämä asiat ovat niin tärkeitä, joten tämä on aika moista tasapainottelua. Sitten vielä lopullinen, lopuksi kansallisia asiantuntijoita oli aiemmin 27, nyt olemme vähentäneet määrää 20 budjettisyistä. Ja ilmeistä on, että jäsenvaltioissakin on tiettyjä leikkaustarpeita ympäristövirastoissa ja näin ollen meidän on yhä vaikeampi saada lähetettyjä kansallisia ja asiantuntijoita, jotka ovat päteviä, sillä heistä eivät kansallisetkaan virastot halua luopua. Joten kyllä tässä nyt johtokunnassa yhdessä jäsenvaltioiden komission ja parlamentin yhteistyössä olemme päässeet tilanteeseen, jossa meillä on kyllä vankkaa tukea toimielimiltä, mutta kyllä tässä aletaan olla nyt aikaa lailla eh, mahdollisuuksien rajoissa. Kohta joudumme sitten eh, vähentämään eh, ihan ydintoiminnoistamme, kun ilmasto- ja energia-asiat sekä kiertotalouskysymys ovat nousemassa yhä merkittävämpään rooliin. Kiitos. Kiitos paljon. Nyt meillä alkaa olla pieni ongelma. Puhujalistalla on vielä joitain poliittisten ryhmien edustajia, kollega Ali ja sitten ehkä Bart vielä siihen samaan syssyyn. Muuten tässä tulee aikamoinen aikataulupaine. Kiitoksia hyvä puheenjohtajat, kollegat, edustaja Von. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää ja virastoja tehdystä työstä olette vastannut näihin kysymyksiin, jotka liittyvät vuonna 2014 vastuuvapauden myöntä, myöntämiseen. Tähän tavoitteeseen on suhtauduttu vakavasti ja se on täytäntöönpantu tavalla, joka ilmaisee todellisen tilanteen raketissa vuonna 2014. Erityisesti olen tyytyväinen tähän lähestymistapaan useimpien virastojen töissä, jossa täytäntöönpanotaso on ollut hyvä ja viraston työtä on viety eteenpäin kansalaisten avulla. Haluaisin tässä suhteessa ottaa esille EIT-viraston, jonka vastuuvapauden myöntämistä on lykätty viime vuonna, mutta tänä vuonna on nähtävissä, että selkeä edistystä on tapahtunut verrattuna edelliseen vastuuvapauteen. Samalla haluaisin kiinnittää huomionne sellaisen tapaukseen, joka joka mielestäni ei ole selkeästi tullut esille näissä vastauksissa, joita virastot ovat vastanneet mukaan lukien nämä tämän päivän keskustelut ja suhde siihen työhön, jota tarvitsee, jotta voidaan parantaa tilannetta. Vaikka meillä on nyt tämä suoriteperusteinen budjetointi, me emme kuitenkaan tässä kertomuksessa näe esimerkkejä tuloksista, joita tällä on saavutettu kannattaa tarkastella sitä, millä tavalla tämä lähestymistapa on vaikuttanut kyseisen viraston toimintaan. Toinen vastaus liittyy kysymykseen 13 ja siihen, mitkä ovat tämänhetkiset säännöt, kun puhutaan tästä jähtymisajasta, kun kysymys on siis eturistiriidoista, eh, avoimuudesta ja henkilökunnan hallinnoinnista. Tämä liittyy artiklaan 16 EUn henkilöstösäännöistä, joka koskee siis eturistiriitoja. Jotkut virastot eivät vastanneet oikealla tavalla tähän kysymykseen ja haluaisin pyytää niitä selvittämään, mitkä niiden näkemykset ovat tässä tärkeässä kysymyksessä ja mitä mieltä ne ovat tämän asetuksen täytäntöönpanosta tulevaisuudesta. Fra EOS ja Frontex esimerkkeinä. Sitten eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinnointi, avoimuus EU-rakenteissa, silloin kun käytetään EU-viran veronmaksajien rahoja. Kysymykseen 11, joka koskee eturistiriitojen julkaisemista. Jotkut, kuten EASO täällä, EU-liisa, osoittivat, että niiden hallintoneuvoston jäsenten ja johtajiston tietoja ei ole julkaistu niiden sivustoilla. Haluaisin tietää, mikä on syynä tähän päätökseen. Lopuksi haluaisin yhteenvetona todeta, että näistä vastauksista voidaan tehdä päätelmä, että riippumatta tietyistä puutteista ja poisjättämisistä verrattuna edellisen vuoden vastuuvapausprosessiin on, oike- on tapahtunut muutos oikeaan suuntaan, joka saattaa johtaa siihen, että nämä tärkeät rakenteet toimivat paremmin kuin täytäntöönpanon EU-politiikkaa. Kiitos. Nyt antaisin Bart Staisille saman tien puheenvuoron myös. Ehm, Kiitos puheenjohtaja. En ole tässä asiassa varjoesittelijä, mutta äh, varjoittelmi joutui lähtemään täältä aikaisemmin, joten esitän hänen, luen hänen kysymyksensä Frontexille. Minulla on itselleni kaksi äh, huomiota. Herra Brownings äh, ympäristövirastosta kiittäisin häntä siitä, että hän puhui suoralla tavalla. Se tapa, jolla hän, tapa, jolla hän osoitti, että säästöt johtavat virastossa sellaiseen politiikkaan, joka ei tule suuren yleisen hyväksi tai yleisen hyvän eduksi. No, en sano tätä vain sen vuoksi, että hän on flaami niin kuin minä ja tunnemme toisemme. Ei, vaan se tapa, jolla hän tämän asian esitti, kuvaa erittäin hyvin tätä ongelmaa. Toinen huomio, ennen kuin luen herra Javorin kysymyksen. Tämä on viesti EFSAlle. Me saimme 500 sivua vastauksia ja joku varmasti luulee, että me emme niitä lukisi, koska paperia on niin paljon. Mutta minä luin EFSAn vastaukset sen vuoksi myös, että olen ympäristövaliokunnan aktiivinen jäsen. Haluaisin sanoa EFSAlle, että heidän täytyy kyllä tehdä työnsä hieman paremmin koska sivulla 208 vastauksessa kysymykseen kahdeksan osa kaksi he ovat kirjoittaneet tekstin, joka on ihan copy-paste vastauksesta sivulla 270 äh, Euroopan äh, lääkeaineviraston vastaus. Identtinen teksti. He ovat tehneet tässä virheen, koska tämä Vastaus EFSAn asiakirjassa on, luen sen teille. EMASin äh, petosten vastainen politiikka tarkistetaan kolmen vuoden välein ja sitten minä katsoin, mitä lääkeaineviraston äh, kohdalla sanottiin ja siis tämä oli ihan sama vastaus. Eli ainakin voidaan todeta, että äh, näiden virastojen läheinen yhteistyö toimii erittäin hyvin, kun he voivat käyttää copy-paste toimi, toimintoa, kun he vastaavat parlamentin kysymyksiin. Sitten seuraava kysymys. Tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2014 raportissa sanotaan seuraavaa. Korkea ja jatkuva ää, äh, sopimusten määrä, jota Frontex on harjoittanut, on, johtaa siihen, että voitaisiin saada paremmin ja paremmat ja tehokkaat keinot. Herra Javor sanoi, että me olemme vuosien ajan nähneet, että monimutkaisuus ja hallinnollinen taakka on johtanut siihen, että tilintarkastustuomioistuin ei kykene varmistamaan näiden toimien oikeudellisuutta. Eli Frontexille esitettävä kysymykseni on, vuonna 2015 näiden operaatioiden määrä tulee lisääntymään, joihin Frontex ryhtyy. Ja sen lisäksi on erityistehtäviä, joita Frontexille on annettu. Aikooko Frontex tarkistella uudelleen ja tarkistaa, korjata rahoitusmekanismejaan? Kiitos. Also aus Zeitökonomik möchte ich die Kollegin Schmidt auch noch mit dazu nehmen koko kollega äh, Schmidt vielä tähän samaan syssyyn? Claudia, ole hyvä. No, kiitos. Vastaukset kysymykseen olen tässä nyt äh, tarkkaan pannut merkille. Ja mitä tulee perusoikeusvirastoon, joka sattuu myös sijaitsemaan kotimaassa, niin, niin äh, henkilöstön ja talousarvion suhteen kaikki on kuulema kunnossa. Itse olen kuitenkin saanut ihan toista tietoa, jota muun muassa on kyllä Itävallan tiedotusvälineissä ollut luettavissa, että varoja ei käytetä säännönmukaisesti ja että on käytetty rahaa jopa 200 000 euroa väärin tarkoituksiin. En tiedä, onko tämä voitu verifioida ja mitä tehdään, jotta jotta tilanne korjautuisi, koska kyse on kuitenkin verorahoista. Miten virasto selittää sen, että on esitetty toistuvia syytöksiä siitä, että virasto ei rahan käytössään toimi moitteettomasti? Ja nyt haluan vastauksen. Kiitos. Olen itsekin puhujalistalla, erityisesti nyt verkoston edustajalta kysyisin, kun te katatte kaikki virastot, myös ne, jotka eivät ole täällä nyt tänään mukana, eli muun muassa OHIM sekä ulko- ja turvallisuuspuolen virastot. Ja OHIMilla on myös tehtävä teidän verkostossanne. Mutta mikä se on? OHIMhan nyt on kaikkein hyvinvoivin kaikista virastoista, enkä ole ihan varma siitä, että voiko joku muu oppia ohimilta jotain aika kriittistähän se olisi. Ohimilla on puoli miljardia. No eihän se itse sille tietenkään mitään voi, mutta raasta ei ainakaan ole puutetta. Mitä esimerkkejä ohimilta voitaisiin ottaa muiden opiksi? Tilitarkastustuomioistuimelta kysyisin, että voisitteko te tehdä meille raportin siitä, että mitä kaikki tilintarkastukset, joita te toteutatte, vaikka ne ovat aika kapealaisiakin, maksavat. Minä ymmärrän, ettei tämä ilmaista ole, mutta kiinnostava olisi kuulla. Jos tämän tiedon hankkiminen ei ole liian kallista, niin mielelläni haluaisin, että näin meille tästä kerrotte. Mutta nyt sitten vastauskierros verkostoedustaja voi puhua ensimmäisenä. Olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia. Ensinnäkin haluan selventää Ohimin roolia. Se on siis virastoverkoston jäsen vapaaehtoiselta pohjalta. Meistä yksi virasto aina on vapaaehtoinen koordinoimaan kerran vuossa ja kolme jäsentä on troikassa. Seuraava koordinaattori on siis harmonisointivirasto ja tietysti voimme oppia sitten siltä, kuten myöskin toisiltamme useita eri käytäntöitä. Se on kuitenkin osa verkostoa ja vaikka se siis olekaan mukana tässä vastuuvapauden myöntämisessä, mutta se on osa Troikan jäsenistöä. Toivottavasti tämä nyt on selvennetty. Ja lyhyesti vastaus myös muihin horisontaalisiin kysymyksiin, jotka mainittiin tulokset on saatu aikaiseksi datasismin avulla löytyvät ja ne menevät tämän parlamentin erityisvaliokuntaan ja niiden tiedostot prosessoidaan ja raportoidaan eri kysymyksistä ja otetaan suorat mm, indikaattorit esille. Esimerkkinä oma virastoni, meidän täytyy tarjota tiedot ja luvut politiikan teko, tekijöille ja mainitsemme nämä mukaan lukien parlamentin asiakirjojen määrän. Eli tulokset, jotka eivät löydy datasysistä, ainakin tuota lausuntoa haluaisin ö, kyseenalaistaa. Tästä resurssien yhdistämisestä, sitä sovellamme niin kuin henkilöstösäännössä on todettu. Se löytyy myös tästä eturistiriitapolitiikastamme. politiikastamme ja miltei kaikki virastot ovat sen jo hyväksyneet, jotka eivät ole vielä hyväksyneet, aikovat sen hyväksyä hyvin nopeasti. Periaatteessa siis se sisältyy tähän samat säännöt, jotka soveltuvat EU-henkilöstön siis. Perusteena tässä on se, että ei ole mitään tapaa, jolla voimme jäsenvaltioita edustava henkilö, joka on jäsenvaltioiden nimittämä, joka tulee meidän hallintoneuvostoon, niin voimme emme mitenkään voi vaatia häntä julkaisemaan jotain nettisivustollamme. Olemme pyytäneet tätä, mutta jotkut eivät tehneet ja ei ole mitään säännöksiä, mitään oikeudellista välinettä, joka mahdollistaa tällaisen pakottamisen. He eivät ole osa meidän henkilöstämme, me emme heille maksa ja he ovat vain osa meidän hallintoneuvostoamme. En ole varma, että onko tällä toisen mepin esittämä näkemys Onko se tämä se virhe, joka pitäisi ottaa huomioon? Olemme koostaneet tämän erittäin pitkän asiakirjan, pyytäneet 42 virastoa lähettämään meille kaikki nämä vastaukset kysymyksiin ja joissain tapauksissa on tietysti mahdollista, että olemme tehneet virtin ja jotain on kopipeistattu kahteen paikkaan. Jos näin on, niin en tiedä, mutta jos näin olisi, niin voin vain pyytää sitä anteeksi tulevaisuudessa olisi oikein hyvä, jos kysymysten määrä olisi keskittynympi enemmän niihin virastoihin, joissa teidän mielestänne on ongelmia. Silloin emme joudu tarjoamaan tällaista määrää tietoa, josta välttämättä ei ole niin paljon hyötyäkään teidän tehtävissänne. Ja vielen dank damit. Kiitos paljon. No niin. Nyt vielä kierros sitten ihmisoikeusvirasto, Frontex, EASO, EU, LISA ja pari muutakin. Tai tehdäänpä kierros ne, jotka haluavat äh, käyttää puheenvuoron. Aloitetaan ihmisoikeusvirastosta. Olkaa hyvä. Thank you very much. Um... Kiitos. Mitä tulee kysymyksiin, joita esitettiin tästä cooling off tilanteesta. Meillä on politiikka, jonka mukaan toimitaan liittyen näihin eturistiriitakysymyksiin. Sekä meillä on uudet lisäsäännöt vuodelta 2015 liittyen tähän. Mm, toimitamme ne arvon jäsenelle niin, että hän näkee, että meillä on toimenpiteitä. Olen pahoillani, että emme lisänneet sitä kysymyksen numero 13. Ja sitten edustaja Schmidtin kysymys liittyen tähän tuomioistuimen käsittelyyn. Jos me käymme nämä tapaukset läpi yksitellen vuodelta 2015, meillä oli rekrytointitilanne, jossa ehdokas, joka ei menestynyt, valitti tuomioistuimeen. Sen lisäksi tapaus liittyen määräaikaisiin sopimuksiin – Me halusimme tämän eh, ensimmäisen asteen tuomioistuimeen, mutta korkeampi eh, aste päätti hoitaa asian. Me noudatamme eh, neuvoston, me noudatamme tuomioistuimen päätöstä, mutta virastohan voitti tämän. Toinen ehdokas, joka ei ollut menestyksekäs rekrytoinnissa, valitti tuomioistuimen. Tuomioistuin ei ottanut asetusta asiaa käsiteltäväksi, joten virasto voitti. Ja nyt tämä, mitä te mainitsitte, joka on lehdistössä, kaksi-kolme vuotta sitten henkilökunnan jäsen valitti, että hänen johtajansa harjoitti rasismia. Joten me teimme, tutkimme tilannetta ja tämä tutkimus Kuten te näette 8. lokakuuta 2015 tuomioistuimen päätöksestä, että ulkoinen tutkimusyksikkö totesi, totesi, että nämä syytökset olivat perustettomia. Ikävä kyllä tässä ei kuitenkaan oltu huomioitu oikeutta tulla kuulluksi. Ja tätä me korjaamme tilannetta nyt ja kotikaupungissani Viinissä voimme selittää asiaa tarpeen mukaan enemmänkin, jos vaikka vierailette luonamme Viinissä. Kiitos. Jatketaan sitten vaikka Frontexista. Olkaa hyvä. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Uh, there were two questions for, for Frontex. Kiitoksia kaksi kysymystä Frontexille, josta ensimmäinen koski tätä jäähdyttelykautta. Meillä on sellainen säännöstö käytössä, joka koskee lähetettyjä ulkomaisia äh, henkilöitä ja silloin tämä aikakausi on kuuden vuoden mittainen. Toinen kysymys koski apurahojen relevanttiutta äh, rahoitusvälineenä. Frontex-virasto on samaa mieltä siinä, että apurahat eivät välttämättä ole paras ja helpoin rahoitusväline, mutta niitä täytyy käyttää, koska näin asetus vaatii. Koska nyt meillä on asetusluonnos, jota komissio on ehdottanut, ja tarkoituksena on käydä keskusteluja parlamentissa ensi tai tänä vuonna, niin tässä on kyseessä asia, joka voisi tulla tässä yhteydessä esille. Kun puhutaan tämänhetkisestä käytännöstä, olemme pyrkineet vähentämään työtaakkaa, koska tämän kaltaisen apurahojen käsittely on erittäin työlästä itse asiassa olemme enemmän niin kuin sopimussuhteissa jäsenvaltioihin, sillä käytämme tätä rajavartiointitoimintaa ja rajavartioita jäsenvaltioista. Olemme ottaneet käyttöön myös niin sanotut yksikkökustannukset, ikään kuin kiinteän summan sen avulla vältetään se, että meillä olisi liian raskaita ähm, takaisinmaksuvaatimuksia. Frontexissa on hyväksytty se, että 10 prosenttia apurahojen arvosta nyt prosessoidaan tämän yksikkökustannusmenettelyn pohjalta, mikä merkitsee sitä, että meidän täytyy käsitellä tiedostoja ja korvausvaatimuksia 90 prosentin arvon mukaan, mutta tästä siis hallintoneuvosto on sopinut tähän mennessä. Olemme myös ottaneet käyttöön etukäteisen jälkikäteisarvioinnin, ja kun puhutaan jälkikäteisarvioinnista, niin tarkistamme 10 prosenttia apurahojen arvosta tai 10 prosenttia apurahojen määrästä, joka jäsenvaltiolle on annettu. Eli tässä tilanteemme apurahahallinnoinnissa Frontex-virastossa. Kiitoksia. Vielen Dank. Kiitos. Seuraavaksi Esma. No ei tässä kai Esmalle enää esitetty mitään erityisempiä kysymyksiä mutta toki voin vastata, jos mitään vielä nousee esiin. Kiitoksia sitten EU-Liisa tai joku muu. Olen pahoillani. Olkaa hyvä siellä. There was, uh, one question. Kiitos. Uh, oli yksi kysymys uh, EU-Liisalle avoimuudesta. Viraston uh, internetsivustolla on julkaistu kaikki jäsenten nimet ja pääjohtajan nimet ja, ja johtokunnan jäsenten nimet. Ja mitä tulee johtokunnan jäsentiin, niin kuten Eurofondinkin, niin meillä on ohjesäännöt ja Me, mitä tulee näihin toimenpiteisiin, niin minusta virasto teki kaikkensa, että sen hallintoelimet olisivat mahdollisimman avoimia. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluan esittää kysymyksen. Kuka aloittaa sääntöjen äh, muuttamisprosessin. Ei meidän voi odottaa äh, vastaavan tähän kysymykseen, että mitään mekanismia ei ole. Kaikkihan me teemme nämä sitoumusilmoituksemme. Kysyn komissiolta, että kuka voi käynnistää sääntöjen muutosmenettelyn. Komissio varmaan laittaa sitten sitten kysymyksen ylös ja vastaa siihen kirjallisesti. Nyt puheenvuoro saa EASO, olkaa hyvä. No kiitos puheenjohtaja. Jos oikein ymmärsin, EASOlle esitettiin kaksi kysymystä. Yhtäältä rekrytointimenettelyt 2012 eli nelisen vuotta sitten ja toisaalta kysymys numero 16 eli kansalaisyhteiskunnan osallistumisen varmistaminen EASOn työhön. Vastaan näihin kahteen nyt. Ensinnäkin kirjalliset menettelyt. Voin äh, vakuuttaa teille, et, valiokunnalle, että äh, vastaavaa kuin mihin Tilintarkastustuomioistuin tuolloin aikoinaan kiinnitti huomiota, ei viimeisten kolmen vuoden aikana ole tapahtunut ja nyt ollaan jo neljännessä vuodessa. Tuolloin tilintarkastustuomioistuin totesi, että oli tiettyjä haastattelukysymyksiä, jotka oli valmisteltu sen jälkeen, kun hakemukset oli saatu. Tätä ei ole vuoden 2012 jälkeen tapahtunut. Itse asiassa se viime vuoden lopussa, 2015 lopussa, päivitti rekrytointipolitiikkaansa. Toinen kysymys liittyen kanssa tuomioistuimen huomioon hake rekrytointiprosessi. Tämä ei ole toistunut vuonna 2012 jälkeen ja voin vakuuttaa teille, että rekrytointimenettelyt, prosessit, käytännöt ovat todella vakaalla pohjalla ja täysin läpinäkyvät. Sitten tuo kysymys 16, eli kansalaisyhteiskunnan äh, osallistumisen varmistaminen EASun työhön. Meidän asetuksessammehan meidän tulee joka vuosi äh, järjestää äh, kuulemisfoorumi kansalaisyhteiskunnan kanssa. Näin teemmekin vuosittain. Valmistelemme tämän tapaamisen erittäin huolellisesti. Yleensä se järjestetään suunnitteluvaiheessa ennen kuin seuraavan vuoden työohjelma julkaistaan. Näin voimme ottaa huomioon monien kansalaisjärjestöjen huomiot työtä valmistellessamme. Tämän lisäksi tämä kuulemisfoorumi yleensä 70 eli 70 osallistujaa kussakin ryhmässä, jotka antavat panoksen loppuvuoden foorumiin. Sitten meillä on vielä käytäntönä se, että vuosikertomus, toimintakertomus ja yleiskertomus julkaistaan Brysselissä ja keskustelemme tuolloin myös kansalaisyhteiskunnan siitä keskustelemaan. Näin on tehty ja tehtiin myös viime vuonna, tehdään tänä vuonna jälleen ja odotamme yli sata järjestöä tuohonkin tapaamiseen ja voin kertoa, että siellä käydään kyllä aika kovaa keskustelua viraston työn sujumisesta turvapaikka- ja maahanmuuttoalalla. Joten tässäkin kansalaisyhteiskunta on EASUn työssä mukana ja tänä vuonna 2016 aiomme vahvistaa tätä ulottuvuutta entisestään yhden kuulemisfoorumin sijaan järjestämme niitä neljännesvuosittain. Ja todennäköisesti keväällä sitten ensimmäinen jo järjestetäänkin. Ja siihen osallistuu koko joukko kansalaisjärjestöjä ja niin edelleen. Eli voin kyllä vakuuttaa valiokunnalle, että EASO haluaa tehdä läheistä yhteistyötä turvapaikka- ja maahanmuuttoasioissa kansalaisyhteiskunnan kanssa. Heidän panoksensa otetaan huomioon työssämme. Kiitos oikein paljon. Me kiitämme teitä. Kaksi virastoa vielä. Ohim ja EASA. Ohim ensin. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin todellakin meistä tulee tämän koordinaatioryhmän johtaja. Juan mainitsikin sen jo tässä alustuksessaan. Hän mainitsi myös meidät esimerkkinä voimavarojen yhdistämisestä. Ohimin työ, joka koskee tekijänoikeuksia johtaa siihen, että meidän täytyy käsitellä paljon erilaisia muita tekijöitä, varsinkin kun vuonna 2014 meille annettiin vastuulle myös teollisen tekijäoikeuden tarkkailukeskuksen keskuksesta vastaaminen. Jotta vältettäisiin työn päällekkäisyys ja tehtäisiin työstä tehokkaampaa, meillä on yhteistyösopimuksia yhteistyömuistion merkeissä useiden pääosastojen kanssa komissiossa ja Tietysti meidän kumppanuuspääosastomme on Grow, mutta meillä on myös sopimuksia Taksudin kanssa, kun täytäntöönpannaan näitä täytäntöönpanotoimia. Ja Defcon kanssa on sopimus, koska olemme hallinnointivirasto ikään kuin useiden EU-rahoitteisten hankkeiden täytäntöönpanijana kolmansissa maissa. Meillä on Venäjän kanssa, Intian kanssa tällaisia ohjelmia, Kiinan kanssa ja Kaakkois-Aasian alueen kanssa. Täytäntöönpanossa olemme äskettäin allekirjoittaneet sopimuksen Europolin kanssa, jossa tavoitteena on tehostaa työtämme, kun torjutaan tekijänoikeusrikkomuksia internetissä. Tässä on kyseessä on siis esimerkkejä näistä toimenpiteistä, joita meillä on. Ja lopuksi haluaisin korjata väärinkäsityksen siitä, että virastolla on puoli miljardia ylijäämää tileillään. Tietysti se on ehkä olisi mukava, jos näin olisi, ja ehkä olette pettyneitä, kun näin ei ole. Meillä on kyllä aika paljon tällaista kertynyttä käteisen varaa. Se merkitsee sellaisia maksuja, meille on tehty työstä, joka vielä on tekemättä. Trademark-hyväksynnät esimerkiksi maksetaan silloin, kun hakemus esitetään, mutta työ, analysointi ja muu täytyy edelleen tehdä. Se on noin 100 miljoonaa. Ja koska olemme täysin itserahoitteisia, meidän täytyy luottaa omivoimavaroihin menee 200 miljoonaa on suunnattu siihen, että voidaan sitten niitä käyttää, kun ajat huononevat, mm, jos tulot laskevat huomattavasti. Ja loppuylijäämä on noin 180 miljoonaa. Ja tavoitteena tässä suhteessa on, että sitä vähennettäisiin seuraavan viiden vuoden ajan ehkä 10-20 miljoonaan. Miksi? siitä syystä, että olemme juuri saaneet tämän perusasetuksemme muokattua ja kolmen eh, toimielimen tekemä toimi tässä suhteessa johtaa siihen, että ohimin velottamat maksut vähenisivät 20 prosentilla 31.3. ensi vuonna lähtien. Silloin 20 prosentin verran laskevat tulomme. Ja sitten tätä kulupuolta me mukautamme siihen ajan kanssa niin, että pääsemme sellaiseen tulokseen, jossa ylijäämää ei ole. Kiitoksia. Nyt. No niin, oli ihan hyödyllistä, että tekin käytitte puheenvuoron, vaikka olittekin ainut virasto, joka tulee vapaaehtoisesti tänne, koska te ette kuulu tuohon vastuuvapausmenettelyyn. Ja lopuksi sitten EASA. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ihan muutamana sana tästä siitä sopimuksesta, päämajasopimuksesta. Olemme Kölnissä olleet jo 12 vuotta. Olemme esittäneet tämän asian useaan otteeseen Saksan hallitukselle ilman minkäännäköistä menestystä. Vastaukset olivat pöytäkirjan mukaisia. Sanoit, että pöytäkirja riittää, mutta meillä on kiireellinen tarve viedä asia päätökseen ja käynnistää neuvottelut johtuen meidän tehtäviimme. Me tutkimme onnettomuus, tai teemme onnettomuustutkintaa ympäri maailman, tutkimme tilanteita konfliktialueilla. Meidän vastuualueemme kasvaa koko ajan. Ja me tarvitsemme kunnolliset kanavat Saksan poliisin ja oikeuslaitoksen kanssa. Me tarvitsemme kunnolliset tilat henkilöstöllemme ja meillä on myös vuosittain paljon vierailijoita ja näistä syistä arvostaisimme kaikenlaista tukea, mitä tämä valiokunta meille voisi antaa tässä asiassa. Kiitos. Okay, the, the chair has to leave, so, uh, as well as... Puheenjohtaja joutuu lähtemään, uh, joten uh, Paitsi että olen esittelijä, jatkan puheenjohtajana kokouksen loppuun asti. Nyt ehkä voisimme kuulla loppupuheenvuorot, ehkäpä Eurofundin puheenjohtaja voi puhua virastojen puolesta. Olkaa hyvä. Kiitos. Jos sallitte, niin vielä ehkä yksi kysymys liittyen siihen, miten voimme vahvistaa johtokunnan jäsenten eturistiriita-asian hoitamista. No, kun perusasetusta muutetaan seuraavalla kerralla, niin asia tullaan ratkaisemaan. Olemme olleet komission pääosastoon jo asiantiimoilta yhteydessä. Yleisesti loppupuheenvuorossani haluan vain kiittää teitä tuesta ja toivon, että kirjalliset vastaukset, joita olette saaneet ja tämä keskustelu tänään ovat tarjonneet teille tietoa vastuuvap menettelyänne varten ja jos teillä on vielä kysyttävää tai huomioita, niin ottakaa ihmeessä yhteyttä. Toimielimet luovat virastot, me emme luo virastoja, me pyrimme täyttämään mandaattimme mahdollisimman tehokkaalla, hyvällä tavalla ja toimintasuunnitelma on ollut erittäin hyödyllinen, näin olemme saaneet harmonisoitua ja valtavirtaistettua koko joukkoa kysymyksiä ja tulemme jatkamaan tältä pohjalta myös jatkossa. Katsotaan, mitä uudistuksia vielä tarvitaan ja tietenkin sitten tulevien vuosien talousarvio suunnittelu on tärkeää meille, se on tärkeää myös Euroopan parlamentille, jotta odotukset, joita virastoihin kohdistuu, saadaan sitten saman linjan meille myönnettyjen voimavarojen kanssa. Toivomme teidän tukeanne ja me luonnollisesti mielellämme autamme myös parlamenttia ja sen valiokuntaa ja tätä valiokuntaa ja muita valiokuntia niiden työssä. Kiitos oikein paljon. Kiitos teille ja nyt tilintarkastustuomioistuin saa vielä tilaisuuden esittää loppu huomiota. Kiitoksia edustaja Vaughan. Haluaisin kiittää teitä, kuten myöskin muita parlamentin jäseniä ja virastoverkoston puheenjohtaja näistä eri puheenvuoroista ja kysymyksistä, joita on otettu esille ja vastattu. Haluaisin ottaa esille myös kolme asiaa, jotka on parlamentin jäsentenkin täällä mainitsemia. Ensimmäinen niistä koskee näitä määrärahojen siirtoja, johon myös ajalla Sender viittasi. Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö olisi tiettyjä jännitteitä monivuotisen rahoit rahoitusbudjetoinnin ja vuosibudjetoinnin välillä. Meillä on myös kysymys siitä, että monet ohjelmat, joita käsittelemme, ovat monivuotisia sellaisia. Niiden elinkaari on pidempi kuin yksi tietty rahoitusvuosi. Mutta ne ovat sitten tenohjelmia, joita rahoitetaan vuosibudjetista ja siitä syystä voidaan olettaa, että tämänkaltainen jännite, päällekkäisyys pitää ratkaista budjetin viemällä, siirtämällä seuraavaan varahoiton vuoteen maksuja ja maksusitoumuksia. Tilintarkastustuomioistuin on pyytänyt sitä, että keskityttäisiin enemmän varsinkin näihin suunnittelemattomiin määrärahasiirtoihin ja keskustelen tästä tarkastajien kanssa. Ja tarjoamme valiokunnalle sitten tätä vaadittua tietoa. Tchaikovskin esille ottavan emphasis of matter-kysymys, johon tuomioistuin on pureutunut EITen ja EU-liisan tapauksissa. Näissä molemmissa tapauksissa voin vakuuttaa arvoisalle jäsenelle, että me tietysti jäämme seuraamaan näitä kysymyksiä sen työn puitteissa, jota teemme varainhoitovuodelle 2015. Voin nyt jo vahvistaa, se, mitä Kern ja Garkov pääjohtajat totesivat. Eli Eiten tapauksessa emphasis of matter-asia on sellainen, että olemme saaneet digitaalienergiaa ja mm, ilmastokikeissä nämä tiedot, ne näyttävät olevan kynnysarvon alapuolella. Varmistamme sen ja olen vakuuttunut siitä, että voimme antaa teille tästä lisätietoja. EU-lisän tapauksessa olemme Garkovin kanssa samaa mieltä siitä, että tämä ei ilmesty kertomuksemme, koska näiden aineettomien hyödykkeiden arvo jää kynnysarvon alle ja siitä syystä niistä ei raportoida näissä kertomuksissamme. Viimeinen kohta koskee ulkoista riippumatonta tarkastajaa, joka nyt löytyy varahoitoasetuksessa. Tietysti voimme ryhtyä tästä asiasta näkemysten vaihtoon ja puhua siitä, saavutetaanko tehokkuutta ja kustannussäästöjä – mitä tilintarkastustuomioistuimen tulee? Meillä on kuitenkin vain yksi kanta. Me seuraamme sitä suuntaa, joka löytyy varahoitoasetuksessa. Tällä hetkellä siinä sanotaan, että meidän täytyy hyödyntää tilitietojen uskottavuudesta saatua tietoa, jotta voidaan konsolidoida tilit. Ja siinä täytyy luottaa yksityisten tarkastajien työhön. Tämä on varahoitoasetuksessa ilmaistu ja nyt se tarjoaa saman toimintamallin ö, yhteisyrityksille ja niiden kohdalla seuraamme samaa mallia tänä vuonna. Jos varahoitoasetus tarjoaa toisen suunnan, niin tietysti sitten me noudatamme myös sitä. Kiitoksia. Okay, can I, can I thank the, the court for that? Uh... Kiitos tilintarkastustuomioistuin vielä tästä puheenvuorosta ja lupauksestanne palata vielä asiaan liittyen tiettyihin kysymyksiin, joita täällä jäsenet olivat edusta, esittäneet. Tietysti haluan kiittää myös virastojen edustajia, joilta saimme vairinomaisen monia vastauksia kysymyksiin ja haluan kiittää myös kollegoita kysymyksistä. Tämä oli erittäin hyödyllinen hyvä keskustelu, jossa koko joukko asioita nousi esiin. Ja luonnollisesti nämä asiat otetaan huomioon mietinnöissämme, joita tältä pohjalta valmistelemme. Tänä vuonna tilintarkastustuomioistuin on näyttänyt vihreää valoa kaikille virastoille vastuuvapausmenettelyssä ja tietenkin ne jäsenet aina haluavat saada aikaan parannusta virastojen toiminnassa, mutta kyllä nyt näyttää siltä, että edistystä kaiken kaikkiaan todella tuleekin ja on tullut. Tulen valmistelemaan nämä mietinnöt ja esittelen ne jäsenille helmikuun kokouksessa täällä valiokunnassa. Tätä ennen käyn vielä tietenkin keskusteluja varjoesittelijöiden kanssa sen varmistamiseksi, että heitä on kuultu ja he voivat antaa mietintöihin oman panoksensa. Ja sitten muuten haluan kiittää esittelijää, joka mielestäni on tehnyt aivan erinomaista työtä tässä. Tämä esityslistan kohta on nyt hoidettu. Siirrymme esityslistan kohtaan 6 vuoden 2014 vastuuvapauden myöntäminen yhteisyrityksille. Esittelijämme Marinesku on paikalla, mutta ehkäpä ensin voin antaa puheenvuoron tilintarkastustuomioistuimen jäsenelle, joka on vastuussa yhteisyrityksistä. Galea, olkaa hyvä. Ehkä odotetaan minuutti, kun tässä virastojen edustajat poistuvat salista, että saadaan jälleen sitten hiljaisuutta saliin. Uh, nyt pyytäisin uh, niitä, jotka poistuvat salista tekemään sen nopeasti, jotta pääsemme käsittelemään seuraavaa esityslistan kohtaa. Okay, there's a bit of silence there, so we'll take that. No niin, käytetäänpä nyt tilaisuutta hyväksemme ja siirrytään seuraavaan kohtaan. Ja tilintarkastustuomioistuin Galea, olkaa hyvä. Same one. Yes, same. Ah, sama mies! Okei, okay, over to you. thank you, chair. Thank you. Kiitos eh, puheenjohtaja herra Ovon. Me käynnistämme nyt eh, sitten tämän prosessin vastuuvapauden myöntämiseksi yhteisyrityksille. Kollegoideni nimissä haluaisin sanoa, että nämä kahdeksan eurooppalaista tutkimusyhteisyritystä ovat eh, julkis-yksityisiä kumppanuuksia, komissio, akatemiat, teollisuus ja joissain yhteyksissä jopa jäsenvaltio. Kaikki se, mitä unioni tekee komission kautta, niin muut kumppanit osallistuvat myös toimien rahoituksiin yhteisyrityksissä. Nämä yhteisyritykset ovat hyvin niillä on hyvin tärkeä rooli tutkimuspolitiikassa esimerkiksi kun kehitellään fuusioenergiaa, äh, vety ja muita äh, asioita, nanoelektroniikkaa, puhtaampaa äh, liikennettä, innovatiiviset lääkkeet ja tietotekniikka. Näissä unioni on hyvin tärkeällä tasolla. Se on tärkeää ei ainoastaan kansalaisille, vaan myös innovaatioille ja tutkimukselle, jotka ovat kehityksen ja hyvinvoinnin moottoreita. Vuonna 2014 budjetissa 1,9 miljardia euroa tai 1,6 vuoden 2014 EUn yleisestä budjetista 2014 kokonaissumma äh, käteisvaroista komissiosta yhteisyrityksille oli 1,2 miljardia euroa. 2013 tämä oli hieman yli 600 miljoonaa euroa. 2014 on ensimmäinen vuosi, kun on täytäntöön pantu varanhoitoasetuksen artikla 4, jossa yhteisyrityksen Cesar, Cesarin tilintarkastus tehtiin ulkopuolisen tarkastajan toimesta. Tästä puhuttiin myös virastojen yhteydessä. Ja tässä mielipiteessä tai lausunnossa tilien luotettavuudesta puhuimme tämän yksityisen tilintarkastajan toimista ja niistä toimista, joihinka yhteisyritykset ryhtyivät tilintarkastuksen seuraamuksena. Kansainväliset tilintarkastustandardit takaavat, että tilintarkastustuomioistuin kykeni perustamaan mielipiteensä luotettaville tileille ja lopputuloksille. Tänä vuonna kaikkien yhteisöyritysten tilintarkastus tehdään ulkopuolisen tarkastajan toimesta. Tuomioistuimen raportit yhteisyrityksistä vuoden 2014 raportti myös on ilma, julkaistaan virallisessa lehdessä mitä tulee meidän näkemykseemme tilien luotettavuudesta, niin annamme puhtat paperit kaikille yhteisyrityksille. Niiden lopulliset tilintarkastukset antavat selkeän ja oikean kuvan. Mitä tulee tuomioistuimen näkökantaan äh, siirroista ja toimista, niin viisi yritystä, yhteisyritystä saa puhtaat paperit. Viidessä me määrittelimme lausuntomme sen perusteella, että emme saaneet tarkkoja lukuja kaikista. Artemis ja Iniak, tämä oli tehty sellaisella tavalla, että ex tilintarkastus oli delegoitu äh, kansallisille rahoittaville viranomaisille, vaikkakin tilintarkastuksen vastuu oli yhteisyrityksen tasolla. Tämä oli monimutkaisempaa kuin muissa yhteisyrityksissä johtuen nimenomaan haasteista, että varmistetaan harmonisoitu tilintarkastusmenettely kaikissa yhteisyrityksissä ja toiseksi se, että koordinoidaan ja johdetaan tilintarkastustyötä eri kansallisissa viranomaisissa. Lopputuloksena nämä kaksi yhteisyritystä ovat aina ponnistelleet saadakseen tarpeeksi hyvälaatuisen expost tilintarkastuksen. Ja mm, tämä on hyvin monimutkaista ja se myös lisää heikkouksien mahdollisuutta. 2014 vierailimme kolmessa kansallisessa rahoitusviranomaisessa varmistaaksemme tämän ex tilintarkastuksen laadun. Tekemämme työ osoitti, että näiden tilintarkastusten pohjalta yhteisyritykset eivät voi luotettavasti äh, saada äh, odotettua äh, virhearvoa. liittyen siihen, kuinka paljon esimerkiksi on ollut siirtoja. Iniakia Artemis yhdistyivät Exceliksi. Ja se tulee nyt tekemään sitten tämän Expos-tilitarkastuksen, eikä kansalliset viranomaiset. Aima ja Sky ja Cesar toimivat näin. Excel, tämä uusi yhteisyritys, jatkaa projekteissa, jotka on käynnistetty Artemiksen alaisuudessa. Ja nämä toimet tulevat olemaan ex tilitarkastuksen kohteena, kuten aikaisemmin. Ja Excel ei omasta syystään täytyy tarkastella tilannetta uuden ja vanhan yritysmuodon pohjalta. Muistuttaisin myös, että tämä ei ole mikään hyväksyntä. On tärkeää, että lukijat ymmärtävät, mitä he lukevat näiltä tileiltä. Kysymys on esimerkiksi energiafuusioista ITER-projekteissa. Ja tässä on tiettyjä riskejä projektin aikataulun myöhästymiselle. Ja tämä, nämä myöhästymiset pitäisi tulkita tämän projektin monimutkaisuuden valossa ja huomioiden muutokset, mitä on tapahtunut teknisissä spesifikaatioissa ja myös sitä, että tämän laajuutta on lisätty, projektin laajuutta on lisätty. Yhteisyritys on parantanut järjestelmäänsä monitoroida kustannuksia ja ITERin ja fuusio, energiafuusion äh, organisoinnin tasolla on tehty muutoksia. Sen lisäksi teimme muita kommentteja, joilla halusimme tuoda esiin tiettyjä tärkeitä asioita ja toimme esiin myös tiettyjen alojen parannuksia, kuten esimerkiksi budjetin täytäntöönpano, sisä, sisäinen valvonta ja seuranta. Yhteisyritykset hyväksyivät ja täytäntöönpanivat toimintasuunnitelmia vastauksena komission toisen väliaikaisen arvioinnin tuloksille. Tuomioistuin aikoo toteuttaa suoriteperusteisen äh, kirjan äh, tilintarkastuksen, kuten äh, tai se on ohjelmoitu meidän työohjelmamme tänä vuonna. Kiitos. Thank you for those, uh, Kiitos oikein paljon näistä hyvin kattavista alkuhuomioista. Seuraavaksi varmaankin annetaan puheenvuoro yhteisyritysten edustajille. Ehkäpä ensin innovatiivisia lääkkeitä koskeva aloite IMI-yhteisyritys. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kutsusta tänään keskustelemaan vastuuvapaudesta innovatiivisia lääkkeitä koskevaan aloitteeseen 2014 vastuuvapaus. Niin kuin tiedätte, tämä IMI-yhteisyritys on yksityisen ja julkisen kumppanuusyritys EUn sekä lääketeollisuuden välillä pyrimme mahdollisimman kustannustehokkaalla tavalla saamaan hyviä lääkkeitä kuluttajien hyödyksi. Nyt haluaisin puheenvuorossani keskittyä muutamaan seikkaan, jotka saattavat teitä kiinnostaa. Tilintarkastustuomioistuimen kertomus IMIistä 2014 lyhyesti, sitten tiettyjen hankkeidemme tulokset ja niiden panos kansanterveyden parantamiseksi ja sitten lääketeollisuuden panos. No niin, Ensin, niin kuin juuri kuulitte, tilintarkastustuomioistuinnan toimijoiden kertomuksen IMIN tileihin liittyen, samoin kaikkien määrärahasiirtojen hyväksyntä 2014. Tämä liittyy osittain siihen, että IMI on onnistunut laskemaan virhetasoa niin, että se on nyt alle tämän kahden prosentin kynnyksen. Tämä saavutus osoittaa, että hallinto ja valvonta toimivat äh, verorahojen, verorahojen suojelemiseksi ja tietenkin parantamisen varaa aina on esimerkiksi äh, budjetin toteuttamisen alalla ja niin kuin kirjallisissa vastauksissa teidän kysymyksiinne olemme vastanneet, olemme äh, tulo, jatkossakin äh, kiinnittämässä huomiota tähän asiaan. Ajattelin nyt ehkä nostaisin joitain äh, hankkeita ja niiden tuloksia. Tätäkin äh, parlamentin jäsenet meiltä pyysivät ja haluaisin todeta, että kaikki ne saavutukset ohjelmassamme ovat mahdollistaneet tai tulet mahdolliseksi, koska suuret lääkeyhtiöt, tutkijat, pk-yritykset, sekä potilasryhmät ovat äh, puhaltaneet yhteen hiileen. Tämä on todellakin äh, yhteistyötä, joka mahdollistaa saavutuksemme. Ensinnäkin äh, mikrobiresistenssi, joka tappaa 25 000 ihmistä EU:ssa joka vuosi maksaa miljoonia. Me tarvitsemme kiireesti uusia antibiootteja, muuten ihan rutiini toimenpiteet, leikkaukset, kuten vaikkapa keisarileikkaus tai lonkkanivelen vaihtaminen tulevat äärimmäisen vaarallisiksi tulevaisuudessa. Bakteerit suojautuvat antibiooteilta ja tätä varten tarvitaan uusia antimikrobilääkkeitä toinen hanke, joka liittyy juuri tähän resistenssiin, on Euroopan laajuisen 549 eh, sairaalan verkoston luominen 33 eri maassa eh, niin, että saadaan korkealaatuista tutkimustietoa, kliinistä tutkimustietoa näistä resistenteistä mikrobeista. Tämä työ on jo pitkällä. Ihan ma- maailmanlaajuisesti pyrimme vahvistamaan kliinisten äh, tutkimusten äh, käyttöä uusien antibioottien luomiseksi, koska kyse on todella globaalista uhasta. En mene enempää yksityiskohtiin äh, toteuttamiemme hankkeiden suhteen. Meillä on muuten Alzheimer-tutkimuksessa Äh, diabetestutkimuksessa, äh, Ebola-tutkimuksessa erittäin mielenkiintoisia tuloksia ja näiden vaikutus kansanterveyteen äh, voi olla todella merkittävä. Lopuksi sitten lääkeyhtiöt, jotka ovat mukana tässä meidän yhteistyössämme eivät saa minkäännäköistä EU-rahoitusta IMI-yhteisyritysten kautta, vaan osallistuvat tuoden oman asiantuntemuksensa ja käyttöömme ja tarjoavat esimerkiksi laitteistojaan käyttöömme. Ja kaikki ne lääkeyritykset, jotka valitaan mukaan yhteistyöhön tarkastetaan erittäin huolellisesti ja sitten ulkopuolinen tilintarkastaja tarkastelee sen, että mitään maksuja ei ole näille lääkeyhtiöille jätenkään mennyt. 2015 lopussa panokset olivat yhteensä 369 miljoonaa euroa ja 89 prosenttia eh, näistä maksuista hyvä, on jo hyväksytty. Eh, tässä olemme myös eh, tarkastelemassa vuosikertomuksessamme ja tulemme myös julkaisemaan nettisivuillamme, kuten vuosikertomuksessammekin, kaikki nämä maksut täysin avoimesti. Ja lääkeyhtiöt, teollisuus ylipäätään sekä muut tahot todella mielellään osallistuvat hankkeisiimme. Itse asiassa hankkeita olisi tulijoiksi enemmänkin kuin mihin meidän rahoituksemme riittää, mutta joka tapauksessa valitsemme hyvin huolellisesti nämä hankkeet, jotka tarjoavat todellista lisäarvoa. Olemme jatkossakin sitoutuneita hallitsemaan, hallinnoimaan varojamme moitteettoman varainkäytön sääntöjen mukaisesti ja varmistamme eh, valvonnan myös kaikkien osallistujien suhteen sekä tilivelvollisuuden toteutumisen. Näin IMI-hankkeet tarjoavat jatkossakin eh, uskoaksemme mm, todella vaikuttavia tuloksia, jotka hyödyttävät yhteiskuntiamme ja kansanterveyttämme. Kiitos oikein paljon. Kiitos tästä puheenvuorosta. Se oli ehkä hiukan pidempi kuin mitä olimme odottaneet. Toivoin, että nämä esit esittelyt olisivat ehkä noin viiden minuutin mittaisia, kun nämä ovat nämä alkupuheenvuorot. Voihan olla, että näillä jäsenilläkin täällä on sitten vielä kysyttävää. Öm, nyt kuulemme sitten seuraavan puheenvuoron, nimittäin elektroniset komponentit ja järjestelmät Euroopan johtoasemaan varten Excel-yhteisyrityksen edustaja, olkaa hyvä. Mr. Chair. Um... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia tästä tilaisuudesta, kiitoksia mahdollisuudesta saada selventää tilannetta Artemis Excela tileistä. Puhutaan vuodesta 2014, joka on itse asiassa näiden kahden aiemman yhteisyrityksen avioliiton aika. Ja sitten he vai, ne vaihtuvat eksymykseksi, kuten täällä jo selvitettiin. Ensimmäinen ensimmäistä 2016 lähtien olen ollut tuossa työssä ja ollut mukana tuossa ö, hääjuhlassa ja olin toisessa yhteisyrityksessä tuolloin. Excelin päätehtävänä on tehdä eurooppalaisesta teollisuudesta sellainen, että se kykenee vastaamaan kansainväliseen kilpailuun, joka tulee Japanista, Koreasta, Taivanista, Kiinasta ja Yhdysvalloista elektroniikkakomponenttien alalla. Ja tässä suhteessa yhteistyö Euroopassa on äärimmäisen tärkeää. Haluaisin myös kuvailla joitakin niitä toimia, joita teemme, jotta voitte saada pienet maisteiset siitä, mitä me teemme. Me emme halua, että autojamme hakkeroidaan kadulla tai että ne pysähtyvät yhtäkkiä. Haluamme, että viestintä on ter- turvallista, haluamme turvalliset internetyhteydet. Se, että pyritään tekemään tällainen siru, joka on toimiva, on äärimmäisen tärkeää. Ja se, että tehdään esimerkiksi istuimia, joissa vaaditaan tämänkaltaisia kaltaisia teknologioita on tärkeää, kun puhutaan kuljetuksista ja liikenteestä. Itse ohjautuvat autot, niistä tulee tehokkaampia ja edullisempia tulevaisuudessa. Siihenkin on syöttämässä paljon rahaa, kun kaikkeen tähän pyritään löytämään ratkaisuja. Älykkäät valaisinjärjestelmät ovat tärkeitä, jotka säästävät energiaa ja hyödyntävät LED-teknologiaa parhaiten. Excel nimenomaan pyrkii tässä suhteessa parantamaan toimintaa. Meillä on 300 osallistujaa neljässä hankkeessa 40 prosenttia pk-yrityksiä. Luomme uusia malleja ja tieteellisiä tutkimuksia ja tulokset ovat aika vaikuttavia. Ollaan siirtymässä kohti Made in Europe-leimoja Excel-sisältöä. Olen puhuttu myös hankkeiden yhteisrahoituksesta yhdessä Euroopan unionin varojen kanssa, jäsen, jotka tuovat jäsenvaltioilta ja teollisuudelta. Olemme saaneet aikaiseksi valtavia vaikutuksia jokaisesta eurosta, joka on syötetty meille. 4,5 euroa tulee myös muista rahoitusvaroista. Ja tässä on valtava vipuvaikutus. Tässä suhteessa en haluaisi nähdä, että tämän eurooppalaisen välinen tarkoituksenmukaisuutta epäiltäisiin ja laskentamenettelyä muutettaisiin. Olemme kuulleet näkemyksen näistä kolmesta tilistä ja kysymys on siitä, millä tavalla täytyy laskea riskiosuus julkiselle rahoitukselle. Energian Artemiksen kohdalla maksut tehdään ja Excel jatkaa niiden toimintaa sertifioinnin pohjalta, jota saamme kansallisilta rahoitus- lähteiltä. Me maksamme noin 16 prosenttia itse ja Suomen tämän mm, varmistuksen kansallisille viranomaisille. Tämä tehdään kansallisten sääntöjen pohjalta. Ne poikkeavat maasta toiseen. Jos hoitaan keskiarvo näistä luvuista, jotka lasketaan eri pohjalta, on nimenomaan tämä koko keskustelun aihe. Ei voi sanoa, että se on väärin, mutta koko tämä metodologia on siis keskustelun aiheena. Ja tässä suhteessa minulla ei ole mitään syytä kyseenalaistaa myöskään tätä vakuutuslausuntoa, joka on annettu Einakille Artemiksen vuonna 2014. Ja mielelläni näkisin, että vastuuvapaus myönnetään näille kolmelle eri tilille. Tulevaisuudessa teemme parhaamme, jotta voimme noudattaa mahdollisimman pitkälti sitä metodologiaa, jota tuomioistuin on ehdottanut, ja arvostaisin kovasti, hyvä puheenjohtaja, sitä, että molemmat osapuolet löytäisivät hyvin työstettävän kompromissiratkaisun ennen kuin vuonna 2015 tilit tarkastetaan. Kiitos paljon ja sitten viimeinen yhteisyritys eh, Fusion for Energy F4E yhteisyritys. Olkaa hyvä. Honorable members of parliament arvoisa parlamentin jäsentä vaughan ja Marinesko olen Johannes Schwemme. Minä olen f neljä en johtaja tämän kuun alusta alkaen ja haluan mielelläni jatkaa Peter Baradaskin hyvää työtä, joka oli VT-johtaja vuoden 2015. Muistuttaisin jäseniä siitä, että Fusion for Energy-projektin kautta me olemme yksi seitsemästä kumppanista Ähm, Itarin äh, osa, tutkijaosa, joka pyrkii löytämään ratkaisuja pitkän aikavälin ilmastonmuutosongelmiin ja polttoaineongelmiin. Vuoden 2014 tilintarkastus äh, on tehty ja olen kovin tyytyväinen tähän positiiviseen äh, tulokseen. Ja sitten ajattelin kertoa teille, mitä vuonna 2015 tehtiin ja sitten vielä tulevaisuudesta, mikäli aikaa jää. Tilintarkastustuomioistuin on antanut positiivisen lausunnon viimeiset kahdeksan vuotta F4Estä. Kiitokset siitä. Vuoden 2014 vastuuvapaudessa ei saatu vietyä kaikkia projekteja päätökseen sen vuoksi, että budjetointi ja, ja aikataulu ovat tämä suuri ongelma. Enemmän saatiin aikaan 2015. Fusion for Energy äh, laati äh, arvionsa äh, ITER-projekteista, jossa otetaan nyt huomioon ensimmäistä kertaa myös projektien riskit. Metodologia on tarkistettu ja sisäinen tilintarkast- komission tilintarkastuspalvelu on pitänyt tätä hyvänä, tätä uutta järjestelmää. Ja Tämä äh, näkyy myös vuoden 2014-2015 äh, tilintarkastuskertomuksia, jotka on lähetetty myös tälle valiokunnalle. Täytäntöönpano aste toimissa on parempi, 66 prosenttia 2014 ja se nousi 93 prosenttiin vuonna 2015. No, tämän päivän projektiaikataulu 50 prosenttisesti projektit ovat toimineet vuonna 2010 käynnistetyssä projektissa ja ne on nyt tasautettu 2015. Tämä ei ole oikein hyvä. 2015 keväällä meillä on ollut uusi hallinto sekä Fusion for Energyssä että Itarissa. Bernard Vigo otti Itarin ja Pietro Barabaski Fusion for Energy ja molemmat tekivät sitten toimintasuunnitelmat näiden ongelmien ratkaisemiseksi. He otivat Itä-neuvostolle esittelivät marraskuussa 2015 uuden aikataulun ja Itä-neuvosto piti tätä hienona edistysaskeleena. Siitä huolimatta päätettiin, että Itä Internationalin kansainvälisten organisaatioiden pyytämät lisää resurssit olivat liiallisia. Joten he päättivät, että että olisi, äh, että monitoroitaisiin edistysaskeleita 2015 ja 2016 ja että keskitettäisiin projektit ja että otettaisiin riippumattoman äh, konsultin arvio resursseista ja niiden täytäntöönpanosta. Tätä ei ole vielä tehty, mutta työskentelemme asian parissa. Ja toivon mukaan lopullinen hyväksyntä tulee 2016 puolivälissä. Eli tämä tästä aikataulusta. Sitten budjetti Fusion for Energy 2010-2020. Se on 6,6 miljardia euroa. Fusion for Energy on pysynyt tämän äh, katon alla. Tässä on ollut hyvin tiukkaa valvontaa ja hallintaa niin, että me todellakin voimme todistaa, että emme ylitä tätä budjettia. 2020 jälkeen arvio on noin 2 miljardia. Ja tämä perustuu Fusion for Energyn osuuteen kansainvälisessä toiminnassa. Tässä on työ ylimääräisiä kustannuksia rakennusten uudelleen korjaamisten myötä ja Fukushiman turvallisuusmääräysten kiristymisen myötä. Joten eh, kunhan me olemme vienneet päätökseen uuden aikataulun ja varojen käyttösuunnitelman. Eh, sen jälkeen kun minä astuin eh, asemaani tämän kuun alussa, me olemme järjestäneet työryhmän, jossa mietimme rakennuskustannuksia, rakennuksen kustannuksia ja sen muuttamiskustannuksia. Olemme käynnistäneet Itän kanssa myös First Plasma-projektin yhdessä, jotta voimme tarkastella budjetin ja budjetin monimutkaisuutta ja, ja parantaa aikataulussa pysymistä. Joten yhteenvetona Fusion for Energy on miettinyt kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja, jotta voidaan pitää budjetista kiinni on lakkautettu toimintoja, jotka eivät liity suoraan esimerkiksi First Plasma-projektiin, niin haluaisin kiittää tätä valiokuntaa ja parlamenttia teidän tuestanne ja teidän äh, sitoumuksestanne yhteen meidän aikamme suurimpaan äh, tieteelliseen projektiin. Tarkoitus on äh, kerralla ratkaista ongelmia ja luoda turvallista ja puhdasta energiaa meidän lapsillemme. Kiitos. Okay, uh, thank you. Kiitos paljon. Seuraavaksi kuulemmekin sitten esittelijä herra Marinesku. Olkaa hyvä. Esittelijän mikrofoni ei ole päällä. Pentru Curtea de Conturi uh, am câteva comentarii. Kiitos. Pari huomiota jotka liittyvät tilintarkastustuomioistuimen presidentin viime syksyiseen puheenvuoroon. Hän nimittäin esitti huomion liittyen tilintarkastustuomioistuimen kertomuksiin ylipäätään. Sitten pari sisältöön liittyvää seikkaa, jos katsotaan viime vuoden kertomuksia, ne ovat 2015, 2014, 2013, 2012 80-85 prosenttisesti ihan samoja. Olisi mukava, jos saisimme lisää konkretiaa jatkossa ja jos kertomukset keskittyisivät juuri kyseiseen vuoteen. On mukava kuulla konkreettisista tuloksista. Suoritusperusteinen tarkastus onkin asia, jota jännittyneenä kyllä jo odotankin. Tähän tilintarkastustuomioistuinkin puheenvuorossaan tänään viittasi. Olisi mielenkiintoista nähdä, mitä innovaatioita nämä yhteisyritykset mahdollistavat. Eli ihan konkretiaa. Mielelläni haluaisin kuulla, mitä on maksettu, mitä on sidottu Fusion for Energya varten tai Horisontti 2020 varten ja niin edelleen tai yhteisyritys äh, kakkosta varten. Haluaisin ihan, ihan luettelon siitä, paljonko äh, määrärahoja sidottiin ja paljonko maksettiin. Ja tällaisen ver- pohjalta, tiedon pohjalta sitten tekisin vertaukseni. Lisäksi haluaisin itse asiasta ja, ja saavutuksista tietoa. Mm, jäsenvaltioissahan tilanteet ovat hyvinkin kirjavia yhteisyritysten yhteisyrityksestä riippuen. Et, eh, mm, niin, eh, nyt onkin viimeinen vuosi, kun yhteisyritykset voivat vielä sitoa 2017-2020 määrärahoja, siis 2016, 15, 17. Ja nyt sitten näihin kolmeen yhteisyritykseen. Ensinnäkin IMI. Täällähän on jo jotakin sanottukin tuloksiin liittyen, on tehty arvioita ja haluaisin kyllä selkeämmät arvioinnit vielä erityisesti liittyen ihan näihin konkreettisiin tutkimustuloksiin tai innovaatiotuloksiin. Sitten muutama huomio myös liittyen siihen, mitä tilintarkastustuomioistuin kertomuksessaan on maininnut. Tässä kyse on maksumäärärahoista, maksut, jotka on toteutettu ilman tutkimusvastaavan huomautusta ENIAC esimerkiksi. Tähän tilintarkastustuomioistuinkin viittasi. Olisin mielelläni kuullut, onko kertomuksia tilanteesta ENIAKin toimista kesäkuulta 2014, vaikkapa ihan tällainen katsaus toimiin niin, että voimme tehdä ihan Excel-taulukkovertailun. Sitten virhetaso. Tässä luonnollisesti johtaja puhui. Viittasi jo siihen. Itse mielelläni olisin kuullut uudesta järjestelmästä. ITER-johtaja Bigothan viittasi tähän, sillä nämä uudet organisaatiomallit luonnollisesti tulevat vaikuttamaan myös 4 E-Fusion for Energy-hankkeeseen. Tässä se, mitä minä halusin sanoa. Kiitos hyvistä kysymyksistä ja nyt ehkä Varjo esitteli SD-ryhmästä. Edustaja Fos. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä esittelijä. Puhun, puhun ITERistä ja EXIA-kaudesta. ITER-hankkeen on avainasemassa ollut tieteellinen hanke, jossa EU on mukana – olen aivan varma, että se on tarpeellinen ja että EUn tulisi olla vahvassa roolissa fuusioteknologian kehityksessä. Tämä on erityisen tärkeää myös EUn tulevalle kilpailukyvylle. Ymmärrän täysin, että tämän kaltainen monimutkainen hanke ei voi tulla suunnitelluksi sataprosenttisella tarkkuudella. Meidän täytyy kuitenkin varmistautua siitä, että tämä hanke on kestävä ja että siitä ei tule mitään mustaa aukkoa, joka nielee vain yhä enemmän rahoitusta vain sen takia, että jo paljon rahaa on investointi. Aiempien vuosien seurauksena meidän tavoitteenamme tulisi olla se, että hanke on hallinnoitu vakaalla tavalla, että sen rahoitus on realistista ja kustannustehokasta. Olen optimistinen tapaamisen jälkeen uuden johtajan kanssa ja edistys viime kuukausien aikana on ollut myöskin tärkeä varsinkin, kun toimintasuunnitelma hyväksyttiin viime vuoden maaliskuussa. Uskon vakaasti, että tämä suuntaus jatkuu ja olen ilahtunut siitä, että ainakin teidän vastauksenne mukaisesti jonka annoitte kysymykseni, kaikki osapuolet ja varsinkin Yhdysvallat on uudelleen toistanut sitoumuksensa tähän hankkeeseen. Olen kuitenkin huolissani pitkän aikavälin suunnitelmasta. Olemme saaneet tietoa, että päivitetyn mm, aikataulun mukaisesti marraskuun neuvostossa todettiin, että se ei ehkä ole täysin realistinen ja saatetaan vaatia lisää panostuksia. Uusi tarkistus täytyisi tehdä nyt tämän tuloksen pohjalta. Minulla on kysymyksiä, joista ensimmäinen on se, että miten voimme varmistua siitä, että saamme realistisen suunnitelman kesäkuussa, varsinkin kun vaaditaan vähemmän kustannuksia ja nopeampaa aikataulua. Onko mitään syytä loukumatta, että se olisi vain joku tuleva uusi analyysi? Kun puhutaan näiden kulmakivien täytäntöönpanosta vuonna 2016-2017, tarjoako se riittävästi tietoa, että voidaan arvioida pitkän aikavälin vakautta Tämä on hieman hämävä, koska tietysti ymmärrämme, että meillä on pitkän aikavälin aikataulu, joka hyväksytään kesäkuussa 2016, jota tarkastetaan uudelleen vuonna 2017 lopussa. Mitä tapahtuu, jos ei päästä sopimukseen pitkän aikavälin aikataulusta kesäkuussa? Toinen kysymys, jos katsotaan näitä kulmakiviä vuonna 2016-2017, voitteko tarjota meille yksityiskohtaisempaa tietoa niistä? Ja kun puhutaan Excelistä, ja Artemiksen puutteet. Se, että meillä on tällaisia jälkikäteislisäyksiä, ne ovat pitkälti olleet kansallisten viranomaisten toiminnalaisia. Ja se on antanut mahdollisuuden tälle yhteisyritykselle tarjota apurahoja Horisontti 2020 menettelyiden pohjalta. Voisitteko kertoa meille, millä tavalla Excel nyt käsittelee sen haasteen, että se mahdollistaa tällaisen painotetun virhekertoimen laskentamenetelmän. Ja mikä tilanne on suhteessa näihin teknisiin vaikeuksiin? Thank you. I think there some really good Kiitos, erinomaisia kysymyksiä niin esittelijältä kuin varjoesittelijältäkin. Ehkäpä nyt yhteis yritysten edustajat saavat puheenvuorot vastatakseen. Aloitetaanko F4Estä. Teille tuli ihan konkreettisia kysymyksiä. Olkaa hyvä. I start with the sequence. Kiitos. Aloitan äh, edustaja Marineskun kysymyksestä tästä uudesta organisaatiosta. Se, mitä minä nyt olen tämän kolmen viikon aikana nähnyt, äh, niin yhteistyö on parantunut Fusion for Energyn ja etäin kansainvälisen järjestön kanssa. Olemme käynnistäneet kaksi yhteisprojektia ja olemme käynnistämässä teollisia valvontajärjestelmiä myös rahoituspuolella, mitkä eivät ole julkisella sektorilla niin tyypillisiä, mutta tämä on kuitenkin rakennusprojekti. Eli siis edistystä on jo tehty ja lisää edistystä on odotettavissa. Ja askel askeleelta saamme nämä projektit valvontaan. Ja Itärin neuvoston päätös, josta kerroin, siinä komissiolla on suuri rooli ja tarkoitus äh, keskittää First Plasma-projektiin äh, tämä projekti, koska tämä tällainen keskittäminen auttaa, koska liiallinen hajauttaminen hankaloittaa. Ja realistisesti odotamme kyllä ihan, että tämä suunnitelma viedään päätökseen. Onhan selvää, että suunnittelu on jatkuva prosessi ja koko ajan parannetaan. Tämä on mielestäni hyvä tapa muuttaa suunnitelmaa, joka on jo tehty. Eli nyt on menty kohti tällaista vakaata tilannetta. Ja en usko, että budjetointi ja aikataulu kaatuu nyt tämän suunnitelman myötä. No sitten nämä virstanpylväät. Ajateltiin, että pitkän aikavälin suunnitelma voisi olla tehokkaampaa. Ja siksi me päätimme, että emme näistä virstanpylväistä vielä päättäisi, vaan vasta ensi kesänä. Ja nämä tämän kautta voidaan antaa parlamentille mahdollisuus monitoroida prosesseja ja toimitamme ne teille tietenkin. Kiitos vastauksistanne ja nyt ehkä Excel. Voitte vastata esittelijän ja varjoesittelijän esittämiin kysymyksiin. Olkaa hyvä. Kiitos. Kiitos kysymyksistä. Ensimmäinen kysymys liittyy tilanteeseen kesäkuussa 2014 tuloksiin Oikeastaan tästä jo tavallaan raportoimmekin, kun kerroimme hankkeesta kesäkuulta 2014, mutta luonnollisesti tiedot, tiedottamista tulee monellakin tavalla parantaa. Käsittääkseni käytettävissä olevat tiedot nettisivullamme sekä hankkeiden eh, nettisivuilla ovat yksi ulottuvuus, mutta luonnollisesti pyrimme eh, vähittäin parantamaan tiedottamistamme. Pyrimme siihen, että päästään tilanteeseen, jossa Euroopan teollisuus pääsee tästä tilanteesta ja jälleen kansainvälisen kilpailun kelkaan. Toinen asia, tekniset ongelmat ja virhetaso. Yritän vastata mahdollisimman yksinkertaisesti, en mennä teknisiin yksityiskohtiin. Eniak ja Artemis olemme löytäneet metodologian saada vastaukset eri jäsenvaltioilta, eli nämä tiedot meillä on, mutta niin kuin sanoin, ne lasketaan eri pohjalta ja näin ollen laskentamallit viretasojen taustalla eivät ole täysin identtiset ja se tekee tilanteesta hiukan hankalan, mutta tilanne on nyt parhaalla mahdollisella tasolla tällaisenaan tänä päivänä nykysääntöjen mukaan, mutta me teemme mielellämme tilintarkastustuomioistuimen kanssa yhteistyötä nähdäksemme, mikä on teknisesti mahdollista ja toteuttamiskelpoista. Tässä hiljalleen Eniak ja Artemis äh, tulevat äh, tiensä päähän ja niiden äh, maksutkin vähenevät, eli tulevien kahden kolmen vuoden aikana on alasajokausi. Sitten Excelin expost valvonta tiedämme oikein hyvin, mistä puhutaan keskitetyssä tukikeskuksessa myös tarkastuksen suhteen ja tulemme käyttämään samaa menettelytapaa kaikkien suhteen ja samoja laskentamalleja. Kiitos oikein paljon. Thank you. Kiitos. Ja lopuksi äh, Imi. Uh, I'll address... Kiitoksia puheenjohtaja. Otan esille kaksi kysymystä. Yksi koskee tuloksia näissä hankkeissa. Me jäämme nämä tulokset usealla eri tavalla nettisivustomme kautta. Jokainen hanke on siellä selkeästi kuvailtuna ja konkreettiset tulokset löytyvät sieltä. Lisäksi meillä on arviointeja ja yksi erittäin tärkeä sosiaalinen tutkimus on käynnissä, jonka avulla kykenemme osoittamaan näiden hankkeiden sosiotaloudellisen arvon. Innovaatio on luonnollisestikin erittäin suuri osa sitä se on osa kaikkea sitä, mitä me teemme tästä hankkeiden yhteistyöluonteesta lähtien. Lääketieteen yrityksen nyt jakavat tietoa keskenään ja myös julkiselle sektorille enemmän kuin koskaan aiemmin. Ja nyt vaikutus esimerkiksi useisiin sairauksiin on jo nähty. Korostamme näitä hankkeiden tuloksia internetsivustolla olevan dokumenttien avulla, mutta työskentelemme myös paljon yhteistyötä potilasryhmien kanssa ja keskitymme potilaisiin. Ja meillä on myös dokumentoituna se, että on keskitytty potilasryhmiin ja lääkkeiden innovointiin löytyy tässä suhteessa myös meidän internetsivustostamme. Kun puhutaan hyväksynnästä, me olemme tehneet etukäteisarviointia sataprosenttisesti kustannusvaatimuksista. Meidän sisäiset sääntömme on luotu niin, että kun tällainen kuluvaatimus esitetään, niin virheet huomataan ennen kuin maksu tehdään. Meillä ei ole yhtään tapausta, jossa maksu olisi suoritettu ilman, että tätä hyväksyntää olisi. Siitä syystä nämä etukäteisarvioinnit ovat äärimmäisen tärkeä osa tätä meidän toimintaympäristöämme. Me jatkamme tilintarkastustoimioistuimen kanssa yhteistyötä, jotta tilanne voidaan optimoida. Kaikkeahan voi aina parantaa, mutta minusta meillä on hyvin vakaa järjestelmä tänä päivänä käytössä. Kiitoksia. Did direct a question. Komissiosta täällä ei liene ketään, joten vaikka teille esitettiinkin kysymyksiä, niin ehkäpä voitte nyt sitten kirjata ylös nämä esittelijän kysymykset ja toimittaa vastaukset kirjallisesti. Samoin esittelijä esitti kysymyksen tilintarkastustuomioistuimelle, joka saa nyt tilaisuuden vastata. Olkaa hyvä. The rapporteur, Mr. Marinescu. Kiitos. Kiittäisin esittelijä Marineskua hänen tekemästään työstä että, jota hän on tehnyt tämän vastuuvapaustyön puitteissa. Otan esiin nämä kaksi kysymystä. On erittäin tärkeää saada tämä talous taloudellinen inf- rahoitusinformaatio, joka liittyy FB7, joka on päättynyt, ja uusi ohjelma Horizon 28, 2020. Ei ole epäilystäkään, kykenisi yksityiskohtaisesti selittämään me ja yhteisyritykset itse – näitä lukuja ja mekanismia yhteisyritysten budjetoinnissa. Ja toimitamme esittelijälle tulevina viikkoina tiedot FB7 jäljelle jääneistä sitoumuksista vuosi vuodelta, samoin kuin Horizon 2020, joka on juuri käynnistynyt. Tämä on informaatio, joka on jo olemassa vuosittaisissa toimintaraporteissa per yhteisyritys. Teemme näistä taulukot esittelijää varten. on hyvin ymmärrettävää, että tässä vaiheessa suurin osa näistä maksuista, samoin kuin jotkut sitoumukset, liittyvät lähinnä FB7-ohjelmaan, koska Horizon 2020 on vasta alkuvaiheessa. Sen käynnistyi vasta viime vuoden alussa. toimitamme myös informaation esittelijälle liittyen siihen, mitä meidän tilintarkastajamme seuraavat äh, säännöllisesti yhteisyritykset itse, samoin kuin sisäinen tilintarkastus äh, seuraa usein kun me seuraamme, me emmekä huomaa mitään epäsäännöllisyyksiä, silloin meillä ei myöskään ole mitään huomioita tai huomautuksia siitä raporteissamme. Ja me olemme seuranneet näitä epäsäännönmukaisuuksia tai virheitä aikaisemmissa raporteissa, kun tilanne oli näin, niin silloin me raportoimme niistä. Horisont 2020 puitteistossa on selkeämmät rajat ja ohjeet raportoida mahdollisista epäselvyyksistä. Kaikki yhteisyritykset raportoivat jossain määrin tie, omien projektiensa tuloksista koska suurin osa edellisen kauden projekteista ovat, on viety päätökseen, meistä voitaisiin parantaa tulosten raportoimista. Sama koskee myös Horisont 2020 projektia ja sen raportointia. Ja nyt sitten tähän vielä toiseen ja viimeiseen kysymykseen – on totta, että tilintarkastustuomioistuimen puheenjohtaja on ottanut käyttöön uudenlaisen lähestymistavan Tämä on lähestymistapa, joka vaatii lähesty- yhteistyötä kaikilta osapuolilta. Ja tällä tavalla voimme vastata Euroopan parlamentin jäsenten pyyntöön raportoida enemmän ja raportoida konkreettisemmin toimenpiteistä, tuloksista, teoista eri ohjelmissa. Tämä vaatii yhteistyötä lainsäädäntöviranomaisilta komissiolta, virastoilta ja yhteisyrityksiltä. Koska että voimme raportoida toiminnasta, meidän täytyy myös saada aikaa suoriteperusteinen budjetointi. Joten tarvitaan siis enemmän, että voimme tehdä raportteja, jotka valaisevat enemmän tehokkuutta. tämän vuoden aikana työskentelemme yhteisyritysten suoriteperusteisen kirjanpidon parissa ja pyrimme seuraamaan nimenomaan näitä sitä työtä, mikä on tehty, ja pyrimme sitten tuottamaan hyviä laadukkaita raportteja yhteisyritysten toiminnasta. Jos tarkastelette näitä raportteja, joita me olemme tehneet, siis nämä kahdeksan erityisraporttia, on totta, että kun käy niitä lävitse, niin näkee, että niissä on samankaltainen rakenne. Tästähän herra Marinesku puhui. Me seuraamme samankaltaista rakennetta niin, että voimme noudattaa tilintarkastusstandardeja, mutta rakenne on yksi asia, informaatio on toinen. Jos tutkii itse informaatiota näiden kahdeksan vuoden aikana, niin näkee, että informaatio kyllä vaihtelee vuoden 2009 jälkeen. Ja meidän observaatiomme liittyvät eri alueihin. Eikä niitä ole sitten toistettu tulevissa raporteissa. Joten nyt me olemme raportoineet enemmänkin eturistiriidoista, valvoneet tutkimusta ja niin edelleen. FP7 on nyt päättymässä täysin ja sen jälkeen me saamme sitten enemmän Äh, informaatiota yhteisyritysten toimista. Kiitos. Uh, uh, Kiitokset Galia tästä erittäin kattavasta vastauksesta. Ja nyt sitten äh, vielä esittelijän loppupuheenvuoro. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, ei huomioita, joten äh, me teemme mietinnön tapaan tätä ennen tietenkin varjoesittelijät ja sitten nähdään lopputulos. Hyvä, kiitoksia erinomaista. Oikein hyvä loppupuheenvuoro. Oliko muita asioita? Eipä liene. Seuraava kokous ensi viikolla. Kiitoksia. Kaikille kokous päättyy.